We I open our... No niin, nyt avaan iltapäivän istuntomme. Kiitos, kiitos. Meitä on niin vähän täällä paikalla. Tärkein kohta iltapäivällä esityslistalla on kuulemistilaisuus, Euroopan rakenneinvestointirahastojen yksinkertaistaminen ja byrokratian vähentäminen. Tähän tiedätte, että yksinkertaistaminen on jatkuvasti ollut tapetilla kohesiopolitiikasta keskusteltaessa, koska siellä on jaettua hallinnointia mutkinen päivinen. Ja se oli tärkeä osa myös neuvottelussa lainsäädäntöpaketista ohjelmakaudelle 14.20. Yksinkertaistamisen tavoite pyrkii kohentamaan politiikan täytäntöpanoja ja tehostamaan politiikkaa, kuten myös vaikuttavuutta kohentamaan, jotta Euroopan rakenne ja investointivarjo olisi käytettävissä. Viime vuosina on hyväksytty useita toimenpiteitä yksinkertaistamiseksi, yhdennettyjä sääntöjä kaikkia rahastojen varten, e-kohesio ja yksinkertaistetut kustannukset – hallintorasitteen keventäminen tuensaajan harteilla on tässä ytimessä ja siksi se pitäisi hoitaa sekä Euroopan jäsenvaltioiden paikallisella tasolla. Näiden toimenpiteiden täytäntöönpano on keskeinen osa myös meidän tehtäväkentässämme. Siksi olen iloinen, että voin nyt toivota tervetulleeksi neljä asiantuntijakuulemistilaisuuteen – kuulemisen ohjelma on jo toimitettukin erikseen. Ensin puheenvuoron saavat alustajat, kukin puhuvat 10 minuuttia. Sen jälkeen pääsevät jäsenet ääneen kysymyksineen ja kommentteineen. Ja myös Euroopan komissiokin voi sitten huomioitaan, jos komission edustaja niin haluaa. Eli esittelemme vieraamme tohtori Angelika Potsmögele. Hän on CEMRn toimitusjohtaja Anna-Maria Kandela Puljan alueelta Italiasta, herra Georg Riis, joka on EAKRn vastuuviranomainen Vaaden württembergistä ja sitten Vasile Dogaru, joka on puolesta Timisoaran yliopistosta Romaniasta. Eli Ensin puhuu tohtori Pot Mögele. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair, and uh, thank Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia valiokunnalle siitä, että Euroopan alueiden ja kuntien neuvosto on kutsuttu kertomaan kokemuksistaan tähän kuulemiseen. Me olemme Euroopan kattojärjestö, joka edustaa kansallisia alue- ja paikallisviranomaisten järjestöjä. Puheenvuoroni perustuu niihin kommentteihin, joita olemme saaneet jäsenjärjestöiltämme. Monet niistä toimivat jäsenvaltioiden tasolla rakennerahastojen täytäntöönpanossa ja operatiivisten ohjelmien toteuttamisessa. Siksi olemme erittäin kiitollisia siitä, että meidät valittiin tänne kertomaan kokemuksistamme, joita toistaiseksi on saatu. Olemme laatineet teille pienen äh, asiakirjan, mutta mikäli haluatte, niin voimme lähettää tämän teille myöskin sähköpostitse lyhyt tilannekatsaus sitten meidän kannaltamme. Voimme katsoa, että edun saajatta katsoit, että edistys on saatu aikaan yksinkertaistamisessa esimerkiksi kiinteämääräiset maksut käyttöön, sähköiset asiakirjat, yksinkertaistettu raportointi ja yksinkertaistetut hallintamenettelyt. Kuitenkin aivan liian paljon on vielä monimutkaisuutta säännöissä, mitä rahastojen integrointiin tulee. Nyt ihmiset on turhautuneita siitä, että asetus, joka luo puitekehyksen tehokkaalle alukehitykselle esimerkiksi välikäsistatuksen ITI tai CLLD välineiden kautta, ja sen että siitä huolimatta eivät halua integroida näitä välineitä käytännössä tällä tavalla ruohonjuuritasolla. tasolla Haluaisin ottaa esiin neljä konkreettista esimerkkiä. Ensinnäkin sääntöjen harmonisoinnista, sitten puhun joustavuudesta, oikeasuhtaisuudesta ja tulosjohtoisesta johtamisesta ja harmonisoinnista, kun on kyse säännöstä. Me arvostamme suuresti tätä monirahastolähestymistapaa nykyisessä kontekstissa. Katsomme kuitenkin, että sitä on vaikea pistää täytäntöön. Kuten te tiedätte, on olemassa erilaisia lähestymistapoja, erilaisia sääntöjä ja eri rahastoja. Lisäksi jäsenvaltioissa on ministeriöitä Euroopan tasolla eri pääosastoja, jotka hoitavat samoja asioita. Tämä, lue, tämä kaikki luo hyvin monimutkaisen tilanteen käytännössä. Siksi haluaisimme tehdä seuraavat ehdotukset. Meidän mielestämme pitäisi paremmin käyttää välineitä, joita on ehdotettu esimerkiksi IT-väline ja CLLD-välineitä yritetty alueellista yhteistyötä ja paikallisyhteisöjen omia kehittämishankkeita. Tämä on hiljattain hyväksytty. Hiljattain saatiin myöskin tutkimus, joka liittyi IT aloitteiden toteuttamiseen valtiossa, ja havaittiin, että täytäntöönpano on suhteellisen matala tasolla. Haluaisimme todellakin kannustaa jäsenvaltioita käyttämään tätä välineitä paremmin ja laajemmin, koska me uskomme, että tämä veisi asioita yksinkertaisempaan suuntaan. Haluaisimme myöskin kannustaa Euroopan unionia käyttämään enemmän yhteisiä menettelyitä hyväksi aina kuin se on mahdollista. Uskomme niin ikään, että e, eri rahaston yhdistäminen yhteen ainoan esirahastoon on hyvä askel eteenpäin, mutta ei tämä vielä riitä. Lisäksi erottaisimme, että olisi yksi ainoa Euroopan unionin rahavirta, joka pitäisi sisällään kaikki, ottaa Suomen kaikkien paikallistason kasvutarpeet. Tämä olisi yksi ratkaisu. Tämä saattaisi olla yhden luukun järjestelmä luonteeltaan, mutta tämän pitäisi olla yksi ainoa rahoituslähde, joka olisi lähellä tasoa ja vastineeksi sitten saataisiin haluttuja tuloksia aikaan. Tässä esitteessä, jonka me laadimme, annamme esimerkkejä tästä, mutta en nyt mainitse niitä tässä yhteydessä. Toinen seikka liittyy joustavuuteen. Me katsoimme, että joustavuus ei ole vielä riittävästi toteutunut. Komissio on asettanut prioriteetti prioriteettinsa ja prosenttilukunsa määritellyt kansallisia ohjelmia varten, mutta katsomme erityisesti Kiinan kun kyse pienestä jäsenvaltiosta. Siellä tuskin on minkäänlaista joustavuutta itse valita, mitä haluaa. Konkreettinen esimerkki löytyy asiakirjastamme esimerkki Alankomaista. Oikeasuhtaisuudesta ja valvonnasta ja tarkastuksesta Teille ei mikään yllätys, että olemme saaneet hyvin paljon kommentteja kollegoilta tässä suhteessa. He sanovat, että rakennerahastot ovat edelleenkin sellaisia, että tarkastustasoja on monta. Samat asiakirjat tarkastetaan usein otteeseen eri viranomaisten taholla ja eri tasoilla, ja usein niitä tulkitaan eri tavalla. Tämä luo oikeudesta epävarmuutta kansallisten ja paikallisten viranomaisten tasolla, varsinkin edunsaajien tasolla avainkriteeri yksinkertaistamisessa avunsaajien kannalta mukana alue- ja on se, että vähennettäisiin tarkastusten määrää. Nykyinen lukumäärä paikan päällä tehdystä tarkastuksista on jo liian korkea, tämä on liian suuri taakka. Joissakin maissa tuota tehty käyttöön kansalliset julkilausumat tai julistukset. Tämä on johtanut siihen, että komissio tekee vähemmän tarkastustoimia. Komissio pyrkii lisäämään raportointia ja tarkastuksia tilintarkastustuomioistuin, mikäli on löytänyt aluekehitysrahaston puolella paljon virheitä jäsenvaltioissa, silloin tarkastusten määrä kasvaa. Tämä saattaa olla kohtuuttoman suuri taakka joissakin jäsenvaltioissa edunsaajien kannalta. Tässä oli, että kaikki jäsenvaltiot ovat homogeenisia ja yhdessä maassa löydyt ongelmat sitten ovat todellisia muissakin maissa, mutta ei kuitenkaan välttämättä näin ole. Ehdotamme siksi seuraavaa. Nyt tarvitaan oikeasuhtaisempi ja tuloksiin enemmän perustuva lähestymistapa ja vähemmän pitäisi keskittyä rangaistuksiin ja enemmän parannuksiin. Kutakin se valtiota varten pitäisi olla paremmin räätälöity lähestymistapa ja täytyisi ottaa huomioon petosten ja virheiden määrä. Kansallisia tarkastussääntöjä pitäisi vähentää tai help, yksinkertaista riskiarviota pitäisi tehdä. EUn tarkastussääntöjen ja käytänteiden pitäisi kehittyä EUn tilintarkastajien viitottamalla tavalla. Kevyemmät menetteet pitäisi ottaa käyttöön siten, että delegoidaan enemmän oik- valtaoikeuksia kansallisille tarkastuselimille lukumatta joitakin poikkeustapauksia. Esimerkiksi mikä, mikäli on yksi yhtenäinen tiedus- ja tarkastusjärjestelmä, sisäjärjestelmä, komissio voisi tätä soveltaa avunsaajien suunnalla. Mikäli tehdään muutoksia kesken ohjelman kautta, näitä ei pitäisi soveltaa rankais, rankaisella tavalla takkaa taanehtivasti, mikäli tämä aiheuttaa rankais, rankaisumenettelyitä joidenkin edunsaajien kohdalla, esimerkiksi siten, että ne eivät olekaan enää tukikelpoisessa tilanteessa. Varhaisessa vaiheessa, kun suunnitelmaan järjestelmiä pitäisi aina varmistaa, että myöhemmässä vaiheessa sitten ei muutoksia tule niin, että tästä syntyisi mitään ristiriitaisuuksia. Lisäksi pitäisi saada enemmän avoimuutta aikaan tarkastusmenettelyissä. Komissio voisi varhaisessa vaiheessa prosessia julkaista tarkastusten tulokset. Ja mikäli vetomuksia tehdään, ne pitäisi käsitellä. Sitten tulospohjainen hallinta, hallinto. On sääli, että sen jäsenvaltiot ovat luopuneet mahdollisuudesta kehittää yhteisiä toimintasuunnitelmia. Näillä voisi vähentää byrokratiaa ja tarkastuksia, koska silloin olisi, oltaisiin vastuussa vain lopputuloksista. Jäsenvaltiot ja komissio eivät ole olleet riittävän luottavaisia, että olisi otettu yhteisiä toimintaohjelmia käyttöön, vaikka tämä on mahdollista asetuksen valossa. Yksi pääasiassa ongelmia, jonka olemme havainneet, on se, että ohjeet eivät Ohjeet tulevat myöhään ja useinkaan ne eivät ole kovinkaan selkeitä. Kaikki tiedämme nykyohjelmakaudella. TG Regio on laitettu ohjelmia, IT-ohjelmia ja CLLTtä varten ja jäsenvaltiot ovat liian myöhään tuot vasta mukaan, joten näitä ei ole voitu soveltaa. Kannustaisimme komissiota valmistelemaan ohjeita oikea-aikaisesti siitä syystä. Toivomme, että tulevaisuudessa komissio voi antaa ohje luonnoksia saman aikaan kuin uutta lainsäädäntöä. Tämä helpottaisi edunsaajien tilannetta huomattavasti, koska silloin komissiolla olisi jo konkreettinen ajatus siitä, mitä jäsenvaltiolta, alueelta ja kunnilta odotetaan. Ja lopuksi, kun tarkastellaan paikallisia edunsaajia, eikä ne ohjeita siitä, kuinka valtion tuki ja muita sääntöjä sovelletaan. Komission antaman ohjeistuksen, ohjeistuksen pitäisi riittää ja hallintoviranomaista ei pitäisi pistää omia sääntöjä tämän päälle, tyylin tortta po tortta. Ja tällä hetkellä ohjeet annetaan hallintoviranomaisille ja vain englannin kielellä. Katsomme, että olisi yleinen tarve parantaa instituutioista kapasiteettia kaikissa jäsenvaltioissa ja paremmin pitäisi käyttää myöskin temaattista tavoitetta 11, eli instituutioista kapasiteetin rakentamista ja teknistä apua pitäisi antaa enemmän myöskin. Johtopäätöksenä totesin, että ydinkysymykset ovat edelleenkin avoina. Mitä on yksinkertaistaminen? Voidaanko yhteisestä määritelmästä edes sopia? Mikä on yksinkertaistamisen tavoite? Kenen pitäisi olla pääasiallinen yksinkertaistamisen edunsaitaka? kuka sitä niiden hyötyisi ja kuinka tavoitteeseen voidaan päästä. Ja uskon, että olisi erittäin hyödyllistä ottaa kaikki osapuolet mukaan pohdintaprosessiin niin, että voitaisiin olla rohkeampi tässä väistymistavassa. viranomaisten työn pitäisi perustua vastavuoroiseen luottamukseen. Vastuuta pitäisi delegoida keskushallinnolta muille tasoille. Pitäisi olla selkeät tavoitteet ja myöskin tulosperusteiset tavoitteet. CEMR, e joka on Euroopan alueiden ja kuntien kattojärjestö pitäisi ottaa myöskin mukaan tähän pohdintaprosessiin, kun pohditaan sitä, kuinka eurooppalaisia rahoitusohjelmia voidaan todenteolla yksinkertaistaa ja pistää paremmin täytäntöön. Kiitos tästä alustuksesta. Nyt puheenvuoron saa rouva Anna-Maria Kandela. Keskittäminen ja yhdentäminen e e ja EKURS ja rahastossa sosiaalisen innovaation hyväksi. Mielenkiintoinen otsikko. Olkaa hyvä. Grazie. Kiitos. Minä haluaisin seikkaperäisemmin käydä läpi tätä yksinkertaistamista sosiaalirahaston näkökulmasta. Ja minä olen keskittynyt numeroon yhdeksän temaattisista tavoitteista 2014-2020 kaudella. Se on myös se temaattinen tavoite ja ohjelmakenttä, jossa eniten kysyntää on ollut, kun ajatellaan nimenomaan yksinkertaistamista. Se on sellainen teema, jossa on selvä yhteys olemassa merkittävässäkin väärin sosiaalirahaston varojen käytön osalta, varsinkin köyhyyden torjumisessa ja aktiivisen osallistumisen edistämisessä ja totta kai tässä on vielä toinenkin yhteys olemassa, että voitaisiin jotenkin yhdistää e, aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston varoja. Minä toimin Puljan alueella ja olen mukana terveydenhuollon parissa, sosiaalisen integraation parissa työssä. Me olemme viime vuosina kehittäneet tätä ohjelmaa 2014-2020 varten. Me olemme se alue, joka on tarttunut tähän tilaisuuteen, kuin komissio nyt on tarjonnut. Eli kehittää monen rahaston ohjelmaa. 2007-2013 kokemusten pohjalta, kun siellä oli erikseen aluekehitysrahasto ja sosiaalirahasto, viittaa siihen, mitä äskenkin kuultiin, niin sääntöjen kannalta järjestelmä on tyystin toisenlainen. Myös, myös ihan jätäen ohjelmointia Siinä ehkä tehtiin rinnakkain asioin, asioita ilman, että verrattiin näitä alueellisesti. Monen rahaston ohjelma on todella meille to, hieno tilaisuus ja siksi halusimme siihen keskittyä. Ja nimenomaan tässä tilanteessa näiden kokemusten pohjalta me olemme nyt työstämässä täytäntöönpanoa. Ja mielestäni voisin ottaa sen pohjalta esille myös niitä asioita, joissa ehkä olisi syytä vielä työstää tätä yksinkertaistaminen säännöissä yhteisön tasolla, mutta myös kansallisesti. Myös lähennettäisiin enemmän sääntöverkkoja, kun näitä mitä sääntöjä on sosiaalirahastossa ja mitä puolestaan on käytössä aluekehitysrahastossa. Erityisesti ajattelen tässä kysymyksiä, jotka nyt aion käydä nopeasti läpi seuraavaksi. Minä aion tässä erityisesti viitata siihen, mihin kaikki unionin ohjelmat tai alueelliset ohjelmat keskittyvät työllisyys, sosiaalinen innovointi, sosiaalinen osallistaminen ja köyhyyden torjuminen. Vielä yksi tärkeä kysymys, joka liittyy toimijoiden järjestelmään ja tavoitteisiin uudella ohjelmakaudella. Nyt toimijoita on enemmän, mutta ei pelkästään heitä ole enemmän, kun ajatellaan mitä valintoja me olemme tehneet. Tässä varmasti muissa jäsenvaltioissa on samalla tavalla toimittu. Eli tässä ovat mukana kaikki viranomaiset paikallistasosta vaivan yksityiseen sektorin asti, voittoa tuottavien yksikköihin asti, siis myös sosiaalinen talous mukaan lukien. Se tietenkin lisää toimijoiden määrää ja totta kai täytyy hyödyntää näitä suhteita myös yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Se on aivan eri tilanne kuin mitä nyt on ollut, eli tätä voidaan täysin mittaisemmin hyödyntää. Tässä menee tätä myöhemmin kun ajatellaan näitä rahastojen sääntöjä tai ylipäätään unionin sääntöjä, niin niitä on paljon. Ja usein on mukana alueellisia rakenteita, jotka eivät tavallaan ole tottuneet tämän tyyppisen työhön, ei ole kokemusta, ei käytäntöjä, menettelyä eikä myöskään valvontaa. Tästäkin puhun lyhyesti. Ja tavallaan on perintöä edelleen rahastojen erillisestä käytöstä ja sitten siellä on selkeä erottelu julkisten ja yksityisen toimien välillä ja selkeä tehty myös niiden välillä, jotka hankkeita vetävät tai sitten niitä, jotka ovat edunsaajia. Tästä sitten esimerkin kohtaa. Hyvin tärkeä osa yhdeksikössä aktiivisessa sosiaalisessa elämässä on nimenomaan se, että tämä koskee sekä alueellisia operatiivisia ohjelmia, mutta myös kansallisia. Meidän työministeriömme on tässä tärkeässä asemassa. Niin tässä paikallisyhteisöllä, kunnilla on erittäin tärkeä rooli. Kunnat ovat tietenkin laajempia hallinnollisia yksikköjä. Täällä on yhteenliittymiä esimerkiksi, jotta hekin voivat osallistua tähän yhdenmukaistamiseen. Nämä kunnat ovat myös toimijoita, jotka varmasti ovat edunsaajia osin. He täytäntöön panevatkin joitakin toimia, liittyvät myös toimijoiden valintaan osin. He ovat myös mukana siis valitsemassa ja arvioimassa edunsaajia. Eli tämä on tärkeä tehtävä valitettavasti heillä ei välttämättä ole riittävästi valmiuksia hoitaa näin moninaisia tehtäviä, varsinkaan valvontatehtävää. Että olisivat tehtävien tasalla näiltäkin osin. Minä totesin, että meidän kokemuksemme 2007-2013 on osoittanut, että kun hallinnointiviranomainen vain pyrkii tätä viemään eteenpäin huomioiden alueelliset ja paikalliset verkostot, esimerkiksi ohjaustamalla tarjoamaan käsikirjoja ja harjoittamalla myös valvontaa, niin se on johtanut hyvin tuloksiin. Myös esimerkiksi koulutuksessa, valmistelutyössä, ikään kuin treenaamisessa, kun on kyse edunsaajista. Objektiivisesti ottaen, kun on erilaisia sääntöjä, kehyksiä ja niin se ei ole kovin helppoa käytännössä toteuttaa, varsinkaan, että olisi vain yksi hallinnollinen yksikkö sitä toteuttamassa, mutta lisäisin vielä sen verran, että vaikkakin tässä on paljon hyödyllistä ollut käytössä esimerkiksi siinä, mitä on pystytty käytä, EAKR alueellisissa toimissa, niin samaan aikaan on pyritty antamaan tukea ohjeistusta niiltä osin, miten hallintoviranomainen, varsinkin valvontaviranomainen, eli toisen tason viranomainen voisi toteuttaa tätä valvontatyötä. Se ehkä edellyttää vielä ponnisteluja myös tällä ohjelmakaudella. Eli tehtäisiin ymmärrettäväksi, että valvonta ei ole mikään ylimääräinen rakenne, hallinnon rinnalla. No siinä voidaan ennakoidakin jotain, jotta sitten edunsaajatkin, varsin toimitkin, ymmärtävät, että tavallaan nämä kolmannet tahot tätä työtä tekevät. Se auttaa myös valmistelemaan paremmin hakemuksia niin, että kaikki toimii oikeassa marssijärjestyksessä. Myös niin, että voidaan valvontaa yksinkertaistaa. Totta kai Valvontaa on, mutta se täytyy jotenkin yhteismitallistaa hankkeiden luonteen kanssa. Mä ajattelen, minkä, mitä suuruusluokkaan edustavat, minkä tyyppisiä edunsaajia puolestaan on. Tavallaan tällaiset tarkastusluettelot olisivat käytössä, jotta voisi mitata, minkä kokoisista hankkeista on, minkä luonteisista hankkeista on kyse. Ne eivät välttämättä uudella ohjelmakaudella ole helposti sovitettavissa näihin kehyksiin. Ja todellakin ehkä se olisi tärkeää, että tällä uudella ohjelmakaudella, kun nyt puitteet ovat aika laajat, enkä siitä nyt sen enempää puhua, nimenomaan ajatellen sosiaalista innovointia, niin toimintatyyppejä on kovin paljon enemmän, nimenomaan alueellisestikin. Ja yhä moniportaisempaa tämä myös on. Ja siksi tällainen tarkastusluettelo käy yhä raskaammaksi ja näin ollen myös hallintorakenne käy yhä raskaammaksi. Tämä edellyttää, että tarvitaan jonkinlainen yhteinen perusta kaikille toiminnalle, kaikille tavoitteille, se mitä tuotetaan alueella jotta voidaan sitten sitä testata eri edunsaajien kanssa. Erityisesti kun ajatellen eri toimien luonnetta, joita halutaan edistää, varsinkin sosiaalisen osallistamisen tavoitteessa ja köyhyyden torjunnassa. On tarvetta lisätä teho, tehostaa valintaa niin, että siellä on sekä yksityisiä että julkisia tahoja mukana. Siis innovaation teeman puitteissakin, että voitaisiin erilaisia kumppanuuksia testata, joka ei välttämättä ole niin itsensä selvää näissä rahastoissa. Ajatellaan tässä osuuskuntia tai vastaavia toimijoita, joita alueilla on olemassa, että voidaan aktiivista kansalaisuutta tukea. Sitten täytyy miettiä hyvinvoinnin jakamista, eli se on uutta, jota kokeillaan eri yhteisöissä. Ja aika merkittäviä kokeiluja on käynnissä. Eli ne pitäisi jotenkin saada sopimaan näihin puitteisiin, kun on ensinnäkin EAKR ja Euroopan sosiaalirahasto omina sääntöinen, ja se on vähän hankala ollut. Ja varmaan on, että tuleepa tavalla vastareaktio alueiden puolelta. Että kyllä on halukkuutta yksilöidä eri hankkeita sosiaalisen innovoinnin osalta ja sitten on haluttomuutta hyödyntää tätä rahastojen puolella, koska ei löydy oikeaa lokeroa tavallaan sellaista välinepakkia, että pystyttäisiin, nyt, nyt se pitää erillään asia sen sijaan, että yhdistettäisiin. Meillä on monen rahaston ohjelma käytössä ja nyt pyritään toimimaan niin, että voidaan sosiaalirahasto ja aluekehitysrahasto yhdistämään jotenkin. Mutta meillä ei ole vielä sellaista valvontajärjestelmää, että yksi tarkastus riittäisi, joka huomioisi kaikki ulottuvuudet, nimenomaan huomioon sosiaalirahaston tarpeet tai sitten EAKRn tarpeet. Ja vielä yksi kysymys tämän päälle. Meillä on totta kai tässä omat viitearvomme, kun näitä arvioimme ja kun varoja käytetään alueilla. Ja tässä on kaksi pääosastoa mukana kaiken lisäksi. Ja kun komission kanssa asioimme, niin kahden pääosaston kanssa toimimme. Ja todellakin kun tuomistuin on tässä mukana, komissio ja sitten vielä tarkastus, kun jäsenvaltiot ovat jo tarkastuksensa tehneet. Joskus on vähän huvittavaakin ja siitä tulee tavallaan kisailua eri tahojen kesken. Ja sitten totta kai tässä tehdään otantoja vuoden saatossa ja ehkä meillä se oli siis yhteinen suunnitelma parempi, kun voi olla, että yhtä hanketta tarkastavat sitten kaikki mahdolliset tahot ja viranomaiset. Ja usein nämä joutuvat joka kolmas kuukausi ottamaan vastaan jonkun erilaisen viranomaisen. Eli kyse on paikallisista yhteisöistä ja yksityistäkin toimijoista, edunsaajista, joilla ei ole tällaista rakennetta olemassa rahastojen hyödyntämistä varten. Niillä on oma elämänsä. Ja siksi se tarvittaisi vähän järkiperäistämistä varmasti, niin ehkä tehostamista vaaditaan varmasti. Pitäisi paitsi muuttaa tai oikeastaan paremminkin yksinkertaistaa sääntöjä, niin ehkä pitäisi myös organisoida tätä vähän järkiperäisemmin, kun ajatellaan menettelyjä, joiden pohjalta me kaikki toimimme. Ja totta kai viitataan aina hallintoviranomaisen kansallisella tasolla tai alueella. Ei se aina tarkoita tietenkään pelkästään unionin tahoja. Ja nyt todella jo päättelen. Me olemme kovasti uurastaneet myös ihan noin kulttuurin tasolla. Ja kiitos myös 2014-2020 ohjelmakauden panosten, että ollaan kovin tietoisia siitä, että pyritään yhdentämään näitä tavoitteita ja käyttämään eri rahastoja. Meillä on ehkä jaettua hallintoa, mutta minä viittaan tässä myös monen rahaston ohjelmaan. Me uskomme, että kun ajatellaan täytäntöönpano ponnisteluja ainakin ensimmäisessä vaiheessa, niin nykyisten sääntöjen puitteissa vaarana on, että Tavallaan kahdella rinnakkaisella raiteella mennään eteenpäin. Eikä välttämättä sitä myöden saada aikaan tiukasta hallintoa. Varmaan on vähän vastarintaa alueilla. Että päästäisiin sääntöjen pirstaloitumisesta jotenkin eteenpäin. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Olen vähän hermostunut, koska aina mietin tässä aikaa. Sitten seuraava asiantuntijavieramme saa puheenvuoron tohtori Georg Ries. Hän on EAKRn hallintoviranomainen Baden-Württembergistä, Saksasta. Olkaa hyvä. Ja 10 minuuttia. Vielen Dank zunächst einmal, dass ich hier aus der Kiitoksia, että voin kertoa teille hallinnoista vastaavan viranomaisen nimissä. Eli peruskysymysten parilla ollaan. Meillä on muutama esimerkki siitä, kuinka maatalousrahasto ja aluekehitysrahasto eivät ole yhteensopivia joitakin esimerkkejä siitä, miten nämä vaikuttavat meidän elämäämme. Minä tulen Stuttgartista. Se on se pieni keltainen piste tuolla. Kyse on Baden-Württembergistä, mikä te tiedä, mikä on Baden-Württemberg. Katsokaa YouTubesta. Se on oikein mukava paikka. Siellä on oikein mukava olla. Mutta aluksi ensimmäinen seikka seikka, joka on ongelmallinen. Oikeuden kehys ei ole mikään oikeuden kehys, vaan pikemminkin ameeba. Tämä johtuu siitä, että esirahaston asetuksen lisäksi, jonka nimestä ei edes saatu, sovi, saatu sovittua, pitäisikö tulla esirahasto, esirasetus vai yleisasetus. Nyt on kuitenkin esirahastoasetus olemassa. Tämä kysymys ei ilmoita asioita. Sitten meillä on asetus, seitsemän täytäntöönpanosäädöstä ja kolme delegoitua säädöstä. Eli käytännössä meillä on suuri määrä eri säädöksiä. Ja, ja komissio on lisäksi unohtanut kumota vanhat täytäntöönpanosäädökset. Tämän kaiken kukkuraksi tulevat nämä kaiken päälle. Sitten toinen seikka. Katson, että aluekehitysrahasto ja maatausrahasto ovat kaukana toisistaan. Minulla on tästä esimerkki. Alu, on 17 artiklaa 13 sivua. Ja tässä on sitten maatausrahastoasetus 90 artiklaa ja 62 sivua. Tästä jo näkee, että sääntöjen määrä on kovin erilainen ja syvyydeltäänkin säännöt ovat erilaisia. Toinen seikka on se, että aluke- alukehitysrahasto noudattelee valtion tukisääntöjä sen sijaan maatalousrahasto ja maatalouden kehittämissuunnitelmat itsessään ovat jo valtion tukisääntöjä. Tässäkin on kaksi erilaista sääntelyä kyseessä luonteeltaan. Sitten muutama muu ristiriitaisuus, jotka liittyvät aluketjusrahastoon ja maatauseuturahastoon. Niin sanotut pienet infrastruktuurit. Kollega mainitsi jo ITI rautusvälineen yhdistetyt alueelliset investoinnit ja sitten nettotulot ja yksinkertaistetut kustannukset, rahavarannontasetus, kysymys ja muuta. Mutta aloitetaan pienistä infrastruktuureista. Ja maatausrahastossa on tieto, taulukoita, erilaista ohjeistusta ja jäsenvaltiot itse määritellä näiden tason. Saksassa on 30 60 000 euroa tämä summa. Tältä näyttää aluekehitysrahoitus kahdesta, Siellä viisi miljoonaa on pieni infrastruktuuri. Silloin kun on kyse tukilpoista kustannuksista, aika 10 miljoonaa, kun on kyse maailman kulttuuriperinnöstä. Tässäkin on ero jo, kun on kyse pienistä infrastruktuureista. Ja sitten viranomaisten asema. Niiden toimintaryhmissä ryhmillä on oma budjettinsa ja oma rahoituksellinen vastuunsa. Ne päättävät itse tuen tasosta ja muista tekijöistä, mutta niitä ei integroitu maksuviranomaisia, tai niille varanhoidollista vastuusta, vastuuta. Sitten kaupunkin viranomaista, kun on kyse. Alukehitysrahaston puolella kaupunkiviranomaiset ovat yksin vastuussa hankkeiden valinnasta, mutta komission päätöksellä ne ovat osa valvontajärjestelmää. Niiden toimia tarkastetaan. pystyvätkö ne toimimaan rahoituksen kannalta järkevällä tavalla, ovatko ne vastuussa muista toimistaan, onko kaikki järje- järjestelyihin liittyvät asiat hoidettu asianmukaisella tavalla, onko tehtävät jaettu asianmukaisesti, onko ryhty toimiin petoksia vastaan, onko mitään jääviysongelmia ja niin poispäin ja niin poispäin. Siksi me sanommekin, että mikäli virheitä syntyy, niin sitten voi syyttää vain itseään. Sitten netto tulo säännöt. Alkehysrahaston puolella artiklassa 62 lukee, että nettotulot esimerkiksi tutkimushankkeista pitää antaa takaisin hallinta viranomaiselle. Horisontti 22 säännössä puolestaan lukee, että ei, ei, nämä rahat annetaan takaisin tutkimusinstituutille. Repikää siitä. Mitä tässä sitten oikeastaan halutaan? Sitä, että rahat saa oman taskuunsa. Toinen pikkuinen esimerkki liittyy nettotuloihin. Vuonna 2014 otettiin käyttöön sellainen sääntö, että säästöt ovat myöskin nettotuloa. Voin antaa tässä pienen esimerkin. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Otetaanpa lastentarha esimerkiksi. Saksalaisia tämä on lähellä sydäntä tämä kysymys. Mikäli on kylmä talvi, öljyn hinta on kallis, lapset tulevat aamulla aikaisen tarhaan, paljon täytyy käyttää silloin varoja lämmittämiseen, mutta sitten seuraavana vuonna käytetäänkin haketta lämmitykseen, puun hinta on matala, talvi on lyhyt ja leuto, ja lapset ovat vähemmän aikaa tarhassa, silloin syntyy säästöjä ja kuinka korkeata sitten nämä säästöt. Tässä ei voi mennä muuta kuin pieleen. Sitten minun lempiartikkelini, epäyksinkertaistetut kustannukset. 60 sivua pitkä asiakirja, jossa on hyvin pientä bränttiä, ja näitä sääntöjä pitää kaikkien kunnioittaa. Nämä ovat yksinkertaistetut kustannuslaskelmasäännöt. 35 sivua kysymyksiä jäsenvaltioille kaksinkertaiset ja monenkertaiset vastaukset. Mikä tämä on yksinkertaistamista, niin minä olen oma isoäiteni. Sitten vielä yksi teema, joka minua ilahduttaa. Rahoitusvälineet. En nyt halua aloittaa mitään poliittista keskustelua rahoitusvälineistä, mutta niitä on, niitä on säädetty 13 eri kohdassa. 13 eri kohdassa. Tämä ei voi mennä muuta kuin pieleen. En voi kaikkea osata ulkoa. Rahoitusvälineitä. Tässä on tämä paketti. Kaikki, niin, kaikki ne asiat, joita täytyy kunnioittaa, kun on kyse rahoitusvälineestä. Kaksi ja puoli kiloa paperia. Minä punnitsin tämän itse. Tässä ovat rahoitusvälineitä. Ja, että joku osaisi tämän kaiken. Juuri nämä säännöt luovat sä virheitä, aiheuttavat niitä itse. Ja kaiken kruununa varainhoitovuosi tai laskelman vuosi esimerkiksi maatalouden puolella, mikäli saa tukea maatalousrahastosta ja sitten saa toimilla pinta tukea ja tuotantotukea ja saa tietty summa joka vuosi pinta kohti. Ja sitten kun vuosi tulee päätöksensä, se on hoidettu. Näistä voisi luulla. Mutta joskus rahastota tai säännötä toimeita tulee perässä kuusi seitsemän vuotta jälkijunassa. Ja sitten pitää joskus kaivaa kaikki esiin ja laskea uudestaan ja toimittaa kaikki asiakirjat uudestaan. Tämä on silkkaa byrokratiaa. Toinen, joka liittyy tilinpitovuoteen, toinen seikka. Varannut asennus mahdollistaa sen, että mahdollistaa sen, että maksut voidaan pistää tileihin mukaan tarkastelun yhteydessä DG Regio katsoo, että jo heti alusta haluaa jättää nämä maksut ulkopuolelle jo heti alusta. Pitää tarkoittaa sitä, että jokaisen hankkeen yhteydessä joudutaan tekemään useita laskelmia ja sitten lukuisia laskelmia. Eli laskuja ja laskelmia on satoja. Joka ikinen pitää voida ottaa pois laskelmista siksi, kun on todettu, että kyse on asianmukaisesta laskusta tai ei. Et joskus tämä kestää vuosia jollakin. Tästä tulee valtavan paljon byrokraattista taakkaa. Joskus lasketaan, laskutetaan pois ja myöhemmin takaisin mukaan. Ja sitten puhutaan vielä tulos suuntautumisesta Kiitoksia kovasti alustuksesta. Varmasti rekivaliokunnan kokouksistakin kyllä uutisia voi repiä ainakin jotkut alustukset kovin taiteellisia luonteeltaan. Sitten seuraava vieraamme, professori Vasile Dogaru, Timisoaran yliopiston edustaja. Olkaa hyvä. În primul rând vă mulțumesc pentru această oportunitate, pentru invitația de a fi Kiitos, kiitos kutsusta. Sapa vieraaksi tänne. Minä esittelen teille aineistoa, joka perustuu minun kokemuksiini. Olen ollut neljä kuukautta mukana tutkimus, kehitys ja innovointi työssä Tämä on tapahtunut yliopistotyöni puitteissa. Timishain alueen strategisen kehityksen puitteissa. Ja olen nimenomaan tutkinut äh, alueellisen talouden kehitystä. Olen perustanut työni professori Cheldranen työhön, joka hyväksyttiin 2011. Aivan aluksi haluan kiittää kollegani professori Riisiä, joka auttoi minua valmistelemaan puheeni. On erittäin vähän temaattisia tavoitteita, joita on mainittu tässä kertomuksessa. Puhutaan alueellisesta yhteistyöstä, yhteisindikaattoreista, puhutaan yksinkertaistamisesta, kun on kyse arviointikriteereistä kuitenkin äh, minä nyt en puhu, eh, puhu yksinkertaistamisesta toimenpiteenä. Tämä voi olla tapa helpottaa Euroopan rahastojen käyttöä, mutta minä puhun erityyppisestä yksinkertaistamisesta. Minä kutsun sitä älykkääksi yksinkertaistamiseksi, sillä tämän tyyppinen yksinkertaistaminen voisi lisätä Euroopan eri rahastojen käytön tehokkuutta, että voisi muuttaa myös tavan, jolla tukea jaetaan. Tutkimus, yhteiset tutkimuskeskukset yhdessä Sevilan tutkimuskeskuksen kanssa me olemme ottaneet ensimmäiset askeleet tähän suuntaan. Ja Sevilassa mitattiin, millä tavalla rakennerahastojen varat kiersivät eri alueilla. Tiedätte varmaankin, että taloustieteissä on tämä erittäin tärkeä periaate, joka liittyy taloudelliseen, verrannolliseen hyötyyn taloudellisesti, verrannollisen taloudellisen hyötyyn. Kun puhutaan niin yksinkertaistamisessa ajatellaan kolmea eri tieteen aluetta. Ja Lisäksi voidaan puhua tästä yksinkertaistamisen juridisesta ulottuvuudesta. Minä en keskity tähän, vaan minä puhun tästä tieteellisestä osa-alueesta yksinkertaistamisessa. Empiirisesti, mikäli lähestytään tätä tällä tavalla, tätä kysymystä, niin tarvitaan mahdollisimman vähän tietoja, jotta voidaan saada selkeä ajatus tästä yksinkertaistamisen periaatteesta, älykkään yksinkertaistamisen periaatteesta nimenomaan. Tällä hetkellä Euroopan yhteisön tasolla on saatu erittäin hyviä tuloksia, jotka on saatu eri yliopistojen tutkimusten tutkimuksissa. Groningenin yliopistossa on osoitettu osoitettu, että yhteistyö eri alueiden välillä Euroopassa voi tuoda lisäarvoa. On myös muita yliopistoja, jotka ovat verranneet yhteistyötä NATS 2 alueiden välillä. Nämä vaihdot ovat tarpeen, jotta voidaan taata kohesio ja jotta voidaan taata se, että nämä alueiden erityispiirteet otetaan huomioon. Me tarvitsemme myös erikoistumista, jotta ei käytetä rakennerahastoja siihen, että rahoitetaan kahdella eri alueella täysin samaa hanketta. Palvelut ja tavoitteet, joita ollaan raho- rahoittamassa näiden rahastojen avulla, niin, niin on oltava hyvin jalostettu ja resursseja on käytettävä tehokkaasti, jotta tämä voi tuoda säästöjä mukanaan, muun muassa vaikkapa energiankulutukseen liittyviä säästöjä. Minä olen ehdottanut älykkään yksinkertaistamisen puitteita, jotka perustuvat usean eri indikaattorin Esimerkiksi eri sektorien tuottavuuden parantaminen. Otetaan vaikkapa Itävallan esimerkki. Tämä on hyödyllinen esimerkki, sillä tämä ratkaisee konvergenssin mukana tuoman haasteen. On myös tärkeää, että koordinoidaan näitä kohdennettuja erikoisaloja. Olisi hyvä, jos olisi olemassa kumppanuussopimuksia, jotka allekirjoitetaan eri alojen välin, jotka siis äsken mainitsin yhteistyön kohteena. Tarvitaan erikoistumista. Ilman erikoistumista on uhka, että ponnistelut ja varat käytetään päällekkäisiin asioihin. Mikäli halutaan arvioida työllisyyden nous, työllisyyden paranemista, niin pitää perustaa tulokset kansanäänestykseen. Yhdysvalloissa arvioidaan työllisyystarvetta useita vuosia etukäteen. Tämän tyyppiset perinpohjaiset yksin, yksityiskohtaiset ennustukset mahdollistavat sen, että talouspolitiikkaa hoidetaan sopivalla tavalla. Tämän tyyppisiä ennusteita tulisi tehdä myös Euroopassa. Olen sitä mieltä, että tämän tyyppisiä ponnisteluja tulisi viedä läpi, jotta saisi rahat jaettua paremmilla kriteereillä kuin niillä, joilla ne tällä hetkellä jaetaan. Mikäli on selkeät indikaattorit, jotka ovat myös yksityiskohtaiset, ne olisivat hyvät varojen jakamisen kannalta. Pitää panna täytäntöön sama politiikka eri politiikan alueille, mm, niin NATS 2 alueille kuin muillekin mm, alueille. Minä Korostan vielä tätä tarvetta allekirjoittaa kumppanuussopimuksia eri alojen välillä, ei ainoastaan kahden, vaan vaikkapa useammankin alojen välille. Mikäli perustetaan yhteisiä tiimejä, niin silloin vältetään se, että käytetään saman rahaston varoja, jotta viedään läpi samanlaiset hankkeet kahdella eri aloilla. Pitää luoda kumppanuuksia, että voidaan käyttää varoja tehokkaammin. Euroopan unionin tasolla puhutaan myös siitä, että vähennetään resurssien käyttöä ja lisätään tuottavuutta. Puhutaan myös muiden kriteerien käytöstä, kuten BKT käytöstä kriteerinä. Minä tuen enemmän sellaisia analyysejä, jotka tehdään nimenomaan tämän tuotannon ja resurssien käytön erottamisen suhteen. Pitää katsoa näitä kahta asiaa yhdessä. On myös tämä konvergenssi- ja kohesio-kysymys, joka oli olemassa 2007-2013 kaudella, ja katettiin myös uudelle ohjelmakaudelle tähän tavoitteeseen. Tätä tavoitetta varten oli vaikeaa saavuttaa asetetut tavoitteet, mutta olin sitä mieltä, että arviointia ei tehty oikein kriteerein, oikein menetelmin. Me tarvitsemme uuden indikaattoria ryppään. Se on ainut tapa käyttää tehokkaalla tavalla eurooppalaisia rahastoja. Tässä on vielä kollegojen esimerkki tässä on verrattu eri aloiden välistä taloudellista vaihtoa. Tässä on Berliinin alueen kaupankäynti vuodelta 2010. Tässä on Berliinin kaupankäynti muiden alueiden kanssa. Tämä oli merkittävä. Tässä on havaittavissa hyödyt, haitat – niin EU-tasolla kuin myös Euroopan unionin keskeisessä kaupankäynnissä ja myös muiden kumppanin kanssa, kuten vaikka Yhdysvaltain kanssa. Monet tietävät tämän äh, komparatiivisen hyödyn käsitteen. Meillä on vaikkapa 27 maata ja tietty määrä hyödykkeitä, joita tulee vaihtaa, joiden kanssa tulee käydä kauppaa. Voidaan käyttää matemaattisia kaavoja, että voidaan laskea erikoistumisen tason tietyllä alalla tietyn tuotteiden kohdalla. Kuinka voidaan toimia, jotta kaikki maat olisivat voittajia tässä yhtälössä? kun, on, kun annettiin Nobelin palkintoa 7 70-luvulla matemaatikko Stanislaville, niin silloin ymmärrettiin, miksi tämä on niin erityisen tärkeää. Rakennerahastojen käyttö Yrityksen rakennerahastojen käyttö mahdollistaa sen, että yritykset identifioituvat koko yhteiskunnan etujen ajajaksi. Näin tutkimus tuo hyötyä. Yhden yrityksen linjaus ja tutkimus on myös yhteisen edun ajamista. Yhteinen etu on kaiken tärkeintä yhteisössä, yhteiskunnassa. Tässä Itävallan esimerkki. Tässä kuvattiin nämä erikoistumisponnistelut, joita Itävalta vei läpi Pyrin katsomaan näitä kolmea ensimmäistä riviä, sillä sen jälkeen on kyse enemmänkin siitä, miten lisäarvo tuotettiin suorasti vai epäsuorasti. Itävalta laskelmien, bruttolaskelmien mukaan, joita tehtiin, niin Itävalta on eräs harvoista maista, jossa kunnioitetaan eri, älykän erikoistumisen periaatetta. Ja minä tuon esiin nyt muutamia sektoreita ja tämän meidän tuottaman lisäarvon bruttomäärän per asukas. Näin on, luulen saatte mittakaavan näille aloille, jotka olen tuonut esiin. Minä puhuin aiemmin tästä Eurostatin pyynnöstä luodusta mittarista, mutta joka on 30 vuoden tutkimustyön tulos, saksalaistutkijoiden tutkimuksen tulos eri saksalaisista yliopistoista. Tutkijat luivat tavan laskea resurssien käytön, energian ja raaka-aineiden käytön. Silloin kun käytetään rakennerahastojen varoja, on mentävä aivan ruohonjuuritasolla, jotta on hyvät perusteet jakaa rahastojen varoja. Tässä on myös toinen esimerkki, kulutuksen taso eri hyödykkeiden kulutuksen taso eri jäsenvaltioissa ja unionitasolla. Ja viime Tomin ohjelmakauden aikana väheneminen kulutuksen vähentyminen ei ollut kovinkaan merkittävää, mutta tätä tarvittaisiin kuitenkin kaikkien projektien kohdalla. Lisäksi tässä on toisenlaisen tutkimuksen tulokset, parlamentille tehty tutkimus. Tässä kuvataan resurssien tehokasta käyttöä. Tässä esimerkki otantana on 100 saksalaista yritystä, tulokset ekstravaloitiin, jotta saadaan luvut koko Euroopan unionille. Tässä voidaan katsoa, että tässä taulukossa minä tein vertai, vertailun Timisin alueen ja Romanian välillä. Ja näytin, kuinka resurssien käyttö ja tuottavuus tulevat kehittymään 2013 vuodesta aina vuoteen 2050 ilman erikoistumista meidän alueella tulee olemaan vaikeaa vähentää merkittävästi meidän resurssien käyttöä. Tähän mennessä tämä erikoistuminen on ainoastaan haave. Lopuksi minä haluaisin sanoa, että tämä S3 huomenna aloittama työ, niin sen tulee jatkua. Meidän on katsottava, kuinka hyödykkeitä, kuinka energiaa kulutetaan, mutta tämä kulutuksen vähentäminen on tehtävä progressiivisesti. Meillä on olemassa eurooppalaisia ja kansallisia tilastoja, jotka mahdollistavat meille sen, että katsomme näitä kriteerejä. Ja mikäli me todella haluamme toimia, niin on kiinnitettävä huomiota ja otettava käyttöön älykäs erikoistuminen kaikilla Euroopan alueilla. Ne ovat yksi, yksinkertaisia työkaluja käyttöön otettavaksi, ja tämä arvio on tehtävä myös liittyen työmarkkinoiden kehittämiseen. Esimerkiksi Romaniassa Vuoteen 2020 mennessä väestö tulee vähenemään 600 000 ihmisellä ja meidän on työllistettävä kaksi miljoonaa ihmistä, jotta tasapaino säilyy työssäkäyvien ja eläkkeellä, eläkkeellä olevien välillä. Näiden strategioiden on oltava integroituja ja on oltava yhteensopivuus kansallisten strategioiden ja Euroopan strategioiden kanssa. Eri strategioilla ei ole mitään merkitystä, ellei näiden välillä ole selkeää yhteyttä. Yhteen vetäminen kerro, mitä tämä tarkoittaa, tämä erikoistuminen. Erikoistuminen on erittäin tärkeää. Ja tieteen laskelmiemme mukaan Romania tulee menottaa menettämään 5 miljardia euroa vuodessa – johtuen siitä, että ei olla erikoistuttu, johtuen siitä, että ei ole riittävää tietotaitoa, johtuen siitä, että ei ole riittävää tehokkuutta. Tässä ei sanota, etteikö lakia, lakia noudatettaisi, vaan ei tehdä kaikkea voitavaa tehokkuuden parantamiseksi. Toisaalta me tarvitsemme myös ennustusmallin, jotta voimme katsoa, kuinka työmarkkinat kehittyvät. Lisäksi meidän on otettava käyttöön yhteisiä strategioita ja on katsottava, kuinka EU-varoja käytetään ja niitä olisi käytettävä, jotta voidaan tukea sitä, niitä teollisuuden aloja, joita minä kutsun nuoriksi teollisuuden aloiksi. Tämä on ainut mahdollisuus, mikäli me haluamme lisätä kasvua EU-tasolla your different... Kiitoksia kovasti näistä erilaisista katsantotavoista yksinkertaistamisen teemansa. Sano niin, kollegat, sana on vapaa. Kysymyksiä, ehdotuksia, herra Novakuf. Etheridge. Uh, thank you, Chair. Kiitos. Olen todella iloinen, että täällä on myös edunsaajien edustajia, paikallisviranomaisten edustajia, koska mielestäni politiikka on ihmisiä varten ruohonjuuritasolla, ei toimielimiä varten. Eli edunsaajat ja paikallisviranomaisten edustajat ovat tavallaan se pilotti lentokoneessa, joka sanoo minne mennä, vasemmalle vai oikealle, eli kuunneltakoon heitä olen nyt paulannut, mutta joskus elättää, eletään norsulutornissa ja luulen, että kaikki menee hyvin, jos jonkun puolesta äänestää, että kaikki menee hyvin. Niin ei välttämättä aina ole. Ongelmissa tietenkin aina voi puhua paljon, herra Riis, jos tässä teidän mielestä liikaa paperia, niin Horisontti 22 ohjelmaan kannattaisi tutustua. Tiedän, että paljon voidaan puhua todella ongelmista, mutta help, vaikeampia on puhua ratkaisuista. Tiedän, että virkavaltaisuus, hallinnolliset toimenpiteet eivät ole kovin rohkaisevia edunsaajien kannalta kohesiopolitiikasta päinvastoin. Se saa heidät etäytymään siitä. Paikallisviranomaiset ja yritykset mieluummin ottavat lainaa ja maksavat sen sitten takaisin sen sijaan, että käyvät läpi nämä menettelykoukerot. 8 prosenttia EUn budjetista, 80 prosenttia hoidetaan jäsenvaltioissa. Eli todellakin sieltä löytyy voimaa taloutta ajatellen, ja sitten kuitenkin pannaan kapuloita rattaisiin niin paljon. Ja kun ongelmista puhutaan, niin Haluaisin sitten muutaman ehdotuksen, olisi kuva, kiva kuulla alustajien näkemyksiä. Minä uskon, että meillä on vastaavia standardimenettelyjä kautta Euroopan unioni. Jos minulla on yritys ja olen kiinnostunut julkisista hankinnoista Alankomaissa tai Puolassa, kaksi aivan erilaista lainsäädäntöä, erilaiset menettelyt ja ja kyllä siksi kaihdan noita maita, enkä investoi sinne. Mikä ratkaisu on? Miksi me yksinkertaista tarkastusmenettelyjä? Jos papa yhden tahon suorittama tarkastus, joko kansallisen tai Euroopan unionin elimen tekemä, vastaisi kaikkia muitakin, säästettäisiin kustannuksissa ja vältettäisiin monelta tarkastukselta. Tässä vain pari ajatusta jota minulla on. Olisi todella kiva kuulla, mitä vieraat tai kollegat ajattelevat. Thank you very much. Kiitos, kiitos kovasti. Herra Etheridge, pyytäisin vähän lyhyempiä puheenvuoroja, että kaikille jää aikaa. Kiitos. Wow, we've just gone through... Uh... Olemme juuri käyneet lävitse yli tunnin ajan aivan hämmästyttäviä puheenvuoroja. Haluan onnitella puhujia. Minusta vaikuttaa siltä, että olen täällä akateemisten huippuajattelijoiden joukossa. Hyvin älykkäitä ihmisiä on paikalla. Hyvä niin. Mutta ei tämä ole sitä yksinkertaistamista, mitä monet odottaisivat. Te puhutte, nyt olen minä vain yksinkertainen ihminen, te puhutte tavoista joululla käytetään enemmän rahaa, jotta voidaan enemmän valvoa ja monimutkaista asioita. Ja ylipäänsäkin, että saada raha niin asioihin, mitä te haluatte toteuttaa, se on yksi asia. Mutta yksinkertaista me alkaisi minun nähdäkseni selkeästä määritelmästä ja siitä, että tehdään vähemmän, mutta tehokkaammin ja yksinkertaisemmin asioita. Minusta vaikuttaa siltä, että koko tämän kokouksen pyrkimyksen on tehdä enemmän ja tehokkaammalla tavalla byrokraattien kannalta katsottuna. Yksinkertainen kysymykseni teille olisi seuraava. Onko ikinä tullut kenenkään mieleen, että tämä valtava määrä ajattelua ja älyä, joka menee tähän kaikkeen valtaisaan akateemiseen byrokraattiseen koneistoon, voitaisiin paremmin käyttää hyväksi tekemällä vähemmän, mutta paremmin ja demokraattisemmin ja sellaisella tavalla, mitä ihmiset odottavat sen sieltä tehdään niin niin kovin paljon. No kuitenkin on teillä puhujia, te olette todellakin äärimmäisen sivistyneitä, koulutettuja ihmisiä. Teitä on mielenkiintoista kuulla, jos ei mitään muuta voitkaan sanoa. Kiitos kovasti. Rova Vana. vielen Dank allen Experten und Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille asiantuntijoille erinomaisista alustuksista ja konkreettisista ehdotuksista. On tärkeää, että valiokuntamme juuri tällä tasolla käy tätä keskustelun vaihtoa. Uskon, että kun me puhumme yksinkertaistamisesta ja byrokratian purkamisesta, on, täytyy muistaa, että on useita ulottuvuuksia. Avoimuusulottuvuus päätöksenteossa, objektiivisten analyysien ja arvioidien, arviointien yksinkertaistaminen ja sitten demokratiapuoli. Kuka on missäkin tekemässä päätöksiä? ketkä kaikki kumppanit ovat mukana, kuinka suhteusperiaate toteutuu, ja miten toimet vaikuttavat esimerkiksi pk-yrityksiin. Kaikki nämä seikat täytyy ottaa huomioon, mutta täällä on myöskin kvalitatiivinen puoli. Esimerkiksi se, kuinka kvalitatiivisiin tavoitteisiin päästään, esimerkiksi 2020 tavoitteisiin, ja kuinka tähän voidaan myötä vaikuttaa tavoitteiden toteutumiseen, kuinka annetaan kannustumia esimerkiksi kestävien sosiaalisten projektien toteuttamiseksi. Ensimmäinen kysymys, Miten te näette tämän kvalitatiivisen puolen yksinkertaistamisessa? Ja tohtori Riisseli yksinkertainen kysymys. Te kuvasitte hyvin elävästi, kuinka aluekehitysrahasto ja maatausrahasto ovat kaukana toisistaan, kuinka ovat erä, etääntyneet toisistaan. Voitteko hieman kertoa syistä teidän mielestänne miten niitä voitaisiin lähentää, saada harmonisointia aikaan, niin mikä teidän näkökulmanne olisi tähän harmonisointiin? Thank you. And the next question. Kiitos. Herra Olbricht seuraavaksi. Uh, thank you, Chairman. Kiitos. Mielestäni tässä on keskustelussa monia eri osia. Ensinnäkin kohesiopolitiikan rakenne. Tässä osaa keskusteluja. Tämähän on pitkä tarina liittyen Euroopan politiikkaan ylipäätään, liittyen komission jäseniin, liittyen pääosastoihin, liittyen parlamentin eri valiokuntiinkin, sanottakoon. Nimittäin EAKR ja ESRn ongelma ei liity pelkästään siihen, mitä ongelmia on ruohonjuuritasolla, mutta meillä on ihan erilaiset lähestymistavat parlamentissa, eri valiokunnat – Meillä on vähän ongelmia keskenämmekin täällä. Kaikki omaa tonttiaan puolustavat. Työllisyysväki taistelee regivään kanssa, ei pelkästään pääosastot keskenään kisaile. Eli kun asetusta valmistelimme, niin näin oli. Jotkut tietävät, tietävät varsin hyvin, miten se toimii. Että tosi taistelu käytiin siitä, kuka haali eniten – lähestymistapa ei ollut yhdentävä, ei vain erilliset menettelyt, erilliset rahastot, erilliset tarkastukset, ja tässä sitten on seuraus. Teidän johtopäätöksenne oli, että yksi rahasto olisi hyvä. Se on ainoa ratkaisu, yksi rahasto. Se on selvä viesti seuraavia näkymiä varten. Lopettakaa, koska se on sotku. Te vain kisailette poliittisesti ja se on sotku. Eli ratkaisuna olisi yksi rahasto, laajempi politiikka. Se on yksinkertaistamista. Muuten joka kerta yksinkertaistaminen menee vain monimutkaisemmaksi. Miten ruveta selittämään yksinkertaistamista? Tulee sata sivua, jolla selitetään, miten yksinkertaistetaan. Tämä on ollut kokemuksemme vuosien ajan. Ja lopettelen kohta. Tämä liittyy myös suoriteperusteiseen budjetointiin. Ja Tästä keskusteltiin ja indikaattoreista. Ja sitten siitäkin saatiin, mitä se tarkoittaa. Aika harva ajattelee suoriteperusteista budjetointia, vaan enemmänkin mietitään, kuinka sitä valvoa. Siksi yhä enemmän valvontaa ja sitä vähemmän suoriteperusteista budjetointia. Me emme niinkään yhden asioita, vaan mietimme, miten valvoa. Ja valvonnan hinta totta kai on suurempi kuin hyöty itse hankkeesta. Ja kuten kollega totesi, niin ihmiset eivät ole kovin innostuneita hankkeisiin, kun se käy niin mutkikkaaksi. Vähemmän kehittyneissä maissa motivointia löytyy, kun Eurooppaa rahaa tarvitaan, mutta maissa, joissa on vähemmän rakennerahastoja, niin mieluummin luovutaan ja suunnataan muualle. Kyllä se on myös meidän ongelmamme koheesiopolitiikassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa. Pikkuhiljaa poliitikot sanoivat, että kiitti, riitti. Tämä on köyhille. Tämä on teidän ongelmanne, teidän ristinne. Ei ole vaivan väärti. Vähän rahaa ja ihan yhtä paljon virkavaltaisuutta. Eli vähemmän rahaa, yhtä paljon virkavaltaisuutta, mieluummin sitten ei, kiitos. Eli nämä kaksi tekijää edellyttävät, että meillä olisi yksi selvä ratkaisu, yksi rahasto. Muuten voidaan luopua. Ja sitten suoriteperusten budjetointi, ei vain valvontaa. Kiitos. Thank you. Thank you very... Kiitos, kiitoksia kovasti. Seuraavaksi herra Van Nistelrooy. Comment on... Haluaisin kommentoida tätä, näitä, haluaisin kommentoida näitä loistavia ja hyödyllisiä puheenvuoroja, joita täällä on pidetty. Minua kiinnostaa nämä pikavoitot. Olen täällä on kollega esittelijänä monimuotoisen rahoituskehityksen puolivälin arvioinnissa. Ja hän on tässä jo kuskin paikalla. Voisitteko te kaikki kertoa kolme tällaista pikavoittoa, joka on saavutettavissa kohesiopolitiikassa. Kolme välitöntä hyötyä, jotka on saavutettavissa. Kuinka niitä voitaisiin käyttää ja kuinka niistä voitaisiin hyötyä? Rouva, pressua. Thank you, president. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, minäkin voin sanoa, että on aika lailla kokemusta minulla – viittaa siihen, mitä kollega Olbrich totesi. Kun me puhumme yksinkertaistamisesta, niin siihen liittyy kaksi juttua. Ensinnäkin eri rahastojen eri säännöt, ja se haittaa monen rahaston ohjelmointia, kun yksi ajatus nimenomaan tämä oli uudessa kaudella, Eli siinä täytyy olla tiukkana ensi kerralla että me pyrimme pääsemään yksimielisyyteen täällä keskuudessamme valiokunnassa ja myös komission jäsenten kanssa on eri politiikasta kyse, mutta sääntöjen täytyy olla samoja näissä rahastoissa, että saadaan hyötyä enemmän. Sitten toiseksi ei voida ajatella, ettei huomioitaisi tuloksia. Se on ainoa asia, joka on tässä tärkeää. Jos keskitytään tuloksiin, niin ehkä voidaan keventää joitakin puitteita. Myös ajatellaan rahoitustakin, että kaikki vastaa siis rahoituksen ja tulosten keskellä. Muuten vaarana on, että kun tuloksia mitataan, niin tulee vain lisää byrokraattisia mutkia. Kuten kollegat täällä totesivatkin, että summat ovat usein aika pieniä. Niillä lähinnä vain käynnistetään hankkeita, jotta sitten pääsevät omille jaloilleen. Eli ne ovat tavallaan vain starttuppeja. Ja sitten täytyy vähän kevyemmällä kädellä käsitellä niitä, kun on kyse pienemmistä voimavaroista. Siksi minusta pitäisi olla tässä tiukempi keskittyen tuloksiin koska voimavarojen käytössä kaikkein tärkeimmässä asemassa ovat tulokset. Haluaisin nyt teiltä pyytää vähän apua, kun teillä on erilaista kokemusta. Miten voitaisiin paremmin määritellä tulosten arviointia ja sitten tämä muodollinen tilinpito olisi vähän kevyempää. Koska muuten se tulee aivan järjetöntä, koska on hanke, on tuloksia tai toiminta on näkyvää. Kiitos. Thank you. Kiitos kovasti. Ei taida olla muita puheenvuoropyyntöjä, kysyttävää, kommentoitavaa valiokunnan jäsenillä. Ja nyt komission edustaja pääsee ääneen. Kyllä, pyydän. Olkaa hyvä. Olisi mielenkiintoista kuulla teidän näkemyksiänne. My name is Kiitos. Olen Maureen ja työskentelen teidän regiossa. Minä haluaisin kiittää teitä puheenjohtaja siitä, että järjestitte tämän kuulemistilaisuuden koskien yksinkertaistamissa täällä regi valiokunnan puitteissa. On erittäin hyvä, että me käymme hyvän luottavan keskustelun mahdollisimman monen toimijan kanssa tästä aiheesta. Ja on hienoa, että mahdollisimman moni pystyy osallistumaan tähän keskusteluun ja kantamaan kortensa kekoon tässä ajatusten vaihdossa. Muutama kommentti asiantuntijoiden kommentteihin, varsinkin tohtori Riis teki useamman kommentin liittyen ohjeisiin ja opastuksiin nämä asiakirjat ja sivumäärät, niin no, se on kyllä erittäin hyvä osuvia kommentteja. Näitä asiakirjoja on kyllä paljon liikkeellä. Mutta toisaalta minun on korostettava, että moni näistä asiakirjoista on tullut nimenomaan jäsenvaltioiden viranomaisten pyynnöstä liittyen varsin kaikkea tähän opastukseen. Minä olen koordinoinut omassa omalla pääosastollani näitä opasasiakirjoja ja yleistä uskomusta. Yleisen uskomuksen vastaisesti me emme huviksemme tee oppaita. Tämä, me teemme niitä pyynnöstä. Työllisyyspääosaston kollegat olivat tekemässä oppaita tähän työllisyysasiaan liittyen, ja tämä oli meidän pyrkimys tehdä kattava vastaus kaikille jäsenvaltioille ja kaikille ohjelmanpyörittäjille liittyen näihin kustannuksiin. Tästä kaikesta työstä huolimatta me saamme edelleen tuusinoittain kysymyksiä liittyen tähän asiaan, ja tämä on ainoastaan yksi pieni osa-alue koskien politiikan täytäntöönpanoa. Me olemme toimeliaita komission työntekijöitä, me vastaamme näihin kysymyksiin ja se tuo lisää papereita mukanaan, joten tässä on tietynlainen symbioottinen suhde. Paperimäärä saapuu näistä kysymyksistä. Me olemme missä olemme, meidän on oltava realistisia tämän asian suhteen. Me olemme nyt missä olemme 2014-2020 toimenpidekauden vaiheessa meillä, me emme järjestä suurta ohjeiden ja asiakirjojen kokkoa vielä tässä vaiheessa se ja parlamentin päätettäväksi ja muiden päätettäväksi. Mutta moni asia täällä valikunnassa on kysynyt siitä, mitä nyt voidaan tehdä, mitä voidaan saavuttaa tässä vaiheessa tätä prosessia. Ja erityisen tärkeää tässä vaiheessa on korostaa sitä, että asetuksessa on monia yksinkertaistamismahdollisuutta tässä perusasetuksessa Tämä niin kutsuttu CPR yleisten säännösten asetus yleisten säännösten asetus, mikäli voidaan kutsua vaikka CPRX, niin sekin on jo yksinkertaistamistoimi. On useita yksinkertaistamismahdollisuuksia, mutta ei yksinkertaistamisvelvoitteita, ja tämä on neuvottelujen tulos koskien näitä asetuksia. Monet osallistujat eivät halunneet velvoitteita, vaan täällä haluttiin joustavuutta liittyen toimitus suoriutumistapaan. Kollega Kandela nosti, tämän Puglian hankkeen monirahasto tyyppisen lähestymistavan monet jäsenvaltiot eivät ole ottaneet tämän tyyppistä lähestymistapaa, eivätkä tämän tyyppistä lähestymistapaa halunneet. Kolme elementtiä, jotka pikaisesti nostaisin esille. Yksinkertaistetut kustannukset, tämä oli mainittu. Tällä on eräs merkittävin potentiaali sen suhteen, että yksinkertaistetaan hankkeiden ja edunsaajien elämää. Tässä on tietty kustannus, kertaluonteinen kustannus, joka tässä on olemassa. Meidän on luotava nämä peruskustannukset, katsotaan mitä on tehty aiemmin, jotta voidaan katsoa, mitä tullaan kuluttamaan vastaisuudessa. Mutta kun tämä on käytössä, kun puhutaan niiden ihmisten kanssa, jotka käyttävät näitä yksinkertaistettujen kustannusten järjestelmää kohesiopolitiikassa, niin en ole vielä ketään tavannut, joka haluaisi ottaa askeleen taaksepäin ja astella pois tästä järjestelmästä. Tässä on paljon hyötyjä olemassa. Siksi me viemme tätä eteenpäin. Meidän pääosastolla tiedän, että komission jäsen sen vettoa osapuoliin, että puolet sosiaalirahaston hankkeesta rahoitettaisiin tällä menetelmällä. Ja tämä muodostaa sillä toiseen kohtaan, mikäli yksinkertaisesti, eli tar- tarkastuksen, mikäli on tämän tyyppinen yksinkertaistettu maksumenetelmä, niin myös tämä valvonta, jota tämä vaatii, yksinkertaistuu merkittävästi. Moni puhuja puhui tarkastuksista, tarkastustaakasta, mutta minun on hieman erilainen näkemys tähän. Minä ymmärrän kyllä nämä turhautumiset, minä ymmärrän kyllä nämä huomiot liittyen taakkoihin, mutta ymmärtäisin ne vielä paremmin, mikäli kohesiopolitiikan virhetaso olisi paremmalla tolalla. On erityisen vaikeaa perustella sitä, että virtaviivastetaan prosesseja ja vähennetään tarkastuksia, kun virhetaso varsinkin EAKR ja kohesiorahaston kohdalla ovat niinkin korkealla kuin ne ovat. Tässä vaiheessa ei ole siis mahdollista perääntyä. Ja kuten sanoin, nämä yksinkertaistettu kustannusmenetelmä voi olla ratkaisu. Ja nämä yhteiset toimintaohjelmat, se oli eräs asia, jonka asiantuntijat nostavat esille. Se ei koskaan missään nimessä ole sellainen asia, että komissio tulee tämän asian suhteen perääntymään. Ei koskaan. Meillä jälleen kerran on pitkä ohje asiakirja olemassa, jossa on opastusta, vaihtoehtoja, neuvoja, ja me olemme valmiita hallinnovien viranomaisten kanssa keskustelemaan jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa siitä, että luodaan yhteinen toimintaohjelma. Mutta me olemme kyllä varsin pettyneitä siihen, että nämä ohjelmaviranomaiset ja jäsenvaltiot eivät ole olleet kiinnostuneita tästä vaihtoehdosta. Optimistisesti puhuttuna me haluamme kuvitella, että tässä ollaan keskitytty siihen, että uudet ohjelmat pannaan täytäntöön ja saadaan pyörimään. Ja nyt kun tämä vaihe on suoritettu, niin toivomme, että tätä mainitsemaani vaihtoehtoa käytetään enemmän. komission jäsen Kretsu, minun komission jäseneni, on, pitää yksinkertaistavasti sen vaikutusta edunsaajiin merkittävänä asiana, ja tästä johtuen hän on johtanut uutta korkean tason ryhmää, joka seuraa yksinkertaistamisen vaikutusta edunsaajiin, ja tämä aloittaa Siim Kalasen johdolla ensi viikolla entinen komission varapuheenjohtaja. Ja tämän ryhmän tavoitteena on katsoa näitä avainvaihtoehtoja liittyen ennen kaikkea yksinkertaistettujen kustannusten määritelmään kohesioon. Ja tässä halutaan myös katsoa, kuinka jäsenvaltiot käyttävät näitä rahastoja, kuinka eri ohjelmat käyttävät näitä rahastoja. Ja sitten halutaan katsoa niitä tapauksia myös, joilla rahastoja ei käytetä. Halutaan jakaa hyviä käytäntöjä sen kun niitä käytetään. halutaan jakaa niitä käytäntöjä, että muut ohjelmat ja muut jäsenvaltiot voivat käyttää rahastoja hyväkseen ja nyt haluan myös korostaa sitä, että tässä on erilaisia vaihtoehtoja olemassa ja tämä on kriittisen tärkeää, jotta kaikki rakenne- ja investointirahastot ovat menestyksekkäitä. Meidän on tehtävä näistä rahastuksista houkuttelevia edunsaajille, jotta niitä käytetään ja jotta me voimme saavuttaa ne tulokset, jotka ovat tarpeen, jotta voimme osoittaa tämän politiikan onnistumisen. Kiitoksia. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Se oli tiukka lausunto komission puolelta. Nyt päästään kuulemiseen loppuosaan. Puheenvuoron saavat meidän asiantuntijavieraamme. Ja nyt kuulemme teidän viimeiset sananne liittyen tarkastuksiin. Aloitetaanpa Rouvista, Rouva Mögele. Pari-kolme minuuttia, ei sen enempää. Thank you very much, Chair. As you are saying, it was a very rich... Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli erittäin rikasta keskustelua, kuten te sanoitte. Kuuntelin kommentteja ja kysymyksiä mielenkiinnolla. Olin iloinen kuullessani, että monet meidän mainitsemistamme elementeistä – odotettu onkin myöskin teidän puolellanne. Ja herra Olbricht tietystikin, kun te peräänkulutette yhtä ainoa rahastoa tulevaisuudessa, että saataisiin sääntö yksinkertaistettua, niin hyvä niin. Mutta tie on vielä pitkä ja kivinen ennen niin kuin tuohon päästään. Uskon, että optimistisena voin sanoa, että meillä on yhteiset tavoitteet. Haluamme vähentää hallinnollista taakkaa eri tasoilla. Kuinka tähän päästään? Se on sitten hankalampi kysymys, hyvinkin vaikea tehtävä toteuttaa. Herra Van Nistelrooy, kuinka päästäisiin tavoitteeseen? Uskon, että joudun keskustelemaan jäsenjärjestöjeni edustajien kanssa. Mitään pikaratkaisuja ei ole. Niiden keskusteluiden perusteella, joita olen käynyt, tarkastusten vähentäminen on tietystikin yksi asia, jota voimme jo kommentoida. Täällä on myöskin selkeä linkki, yhteys paremman lainsäädännön pakettiin, paremman sääntelyn pakettiin. Meidän pitäisi keskittyä komission ehdottamalla tavalla suuriin asioihin ja vähentää liiallisen yksyskohtaiseen liiallista yksityiskohtien puuttumista yksinkertaisemisesta, kun on kyse kohdassa politiikassa ja periaatteista, jotka ovat tuon politiikan takana. Voidaan, tässä voidaan nähdä kytköksiä myöskin parempaan lainsäädäntöön. Ja se, mitä komission edustaja puolestaan sanoi, varsinkin yhteisistä toimintasuunnitelmista, oli hienoa kuulla, mitä komission sen sanoi, komission edustaja sanoi. Ja muitakin ehdotuksia tulemme tarkastelemaan ja katsomme sitten, kuinka pitkälti voimme tehdä konkreettisia ehdotuksia. Ja ilomielin tulemme tekemään tätä työtä jatkossakin. Kiitoksia kovasti rouva Anna-Maria Kantela, olkaa hyvä. Minä tartun aiheeseen, mitä voitaisiin tehdä noin noin vain kolmessa päivässä. Varmasti jos se niin onnistuisi, niin parlamentti ja komissio sen olisivat jo tehneet, mutta mitä voitaisiin tehdä näissä oloissa, kun kerran on useita rahastoja, joiden kanssa olemme tekemisissä, kuten nytkin täällä kuultiin, mutta on olemassa tiettyjä puitteita, joiden ansiosta voidaan jotenkin siirtyä rahastosta toiseen EAKRstä ECRään, jotta toimijat voisivat toimia mahdollisimman hyvin tuloksiin mukaan lukien myös edunsaajat. Esimerkiksi konkreettinen esimerkki tästä, jos pyritään kehittämään alueella erilaisia henkilöille tarjottavia palveluita, että voidaan kokeilla uusia vastaanottomalleja ja jakaa aikaa, palveluita. Totta kai se on laaja käsitteenä, viittaa vain siihen, mitä me kaikki panemme otsikon äh, sosiaalisen talouden alle. Eli totta kai tätä voidaan paikallisella tasolla edistää, mutta että sinne voitaisiin useita palvelumuotoja mukaan, erilaisia toimintoja, jotka voitaisiin rahoittaa sosiaalirahastosta ja sitten investointejakin, ehkä pieniäkin, joita voidaan sitten EAKRsta rahoittaa ei voida ajatella, että hankkeen vetäjää. Tämän lisäksi joitoisi kääntyä yhden hallintoviranomaisen puoleen kunnassa esimerkiksi ja sitten vielä sosiaalisen toimisten piireen sosiaalisessa taloudessa, jotka ovat tärkeitä, jotta ylipäätään tällainen innovaatio, uusi todellisuus syntyisi alueella. Ei voida edellyttää, että olisi eri määräajat, eri tavoitteetkin osittain. Vielä toinen esimerkki. Jos ajatellaan indikaattorijärjestelmää, me olemme käyttäneet kaikki sitä, jotta voitaisiin operatiivisia toimia mitata. Ne ovat hyvin erilaisia ne. Jos tässä taas mietin puljaa, ja se on yksi harvoista aloista, joka on valinnut monen rahaston järjestelmän. Ja kuitenkin halutaan puhua yhdestä ja samasta asiasta, mutta sitten kahdessa osassa operatiivista ohjelmaa täytyykin miet- ja erilaisia indikaattoreita. Ja yksi esimerkki kokeilusta, jonka toteutimme 2007-2013 kaudella. Ja tavallaan tehtiin vähän ohi pöytäkirjaan, unohtaen jopa vähän valvojat kansallisella ja paikallisella tasolla. Ja tässä mietimme, mikä vaikutusta on EAKRn panossa merkitys työllistymiseen. Kuinka paljon välillisiä ja välittömiä työpaikkoja tulee. Mutta emme pystyneet kuitenkaan tätä indikaattoria käyttämään missään muualla, koska EAKRlla omat mittansa fyysiset ja sitten on työllisyysindikaattorit erikseen. Ja niitä käytetään sitten silloin, kun ESRssä hoidetaan työllisyyspolitiikkaa. Jos totta kai pitäisi tuloksia miettiä todellisen ihmisten kohdalla, niin olisi hyvä, että meillä olisi monialainen lähestymistapa. Se on nimenomaan se, mitä mekin olemme käyttäneet. Tässä vain joitakin esimerkkejä, miten mekin halusimme kehittää, ja mekin olemme halunneet hyödyntää useita rahastoja, monialaista ohjelmointia ja että suunnitellaan kunnolla toimia, niin että meillä olisi myös yhdennettyjä indikaattoreja, ei jotain yhtä pääosastoa varten ja toinen toista pääosastoa varten, yhtä yhtä rahastoa varten, toinen toista rahastoa varten. Jos ajatellaan meidänkin toimijoita, niin hekin ehkä kiinnittävät enemmän huomiota tuloksiin. En tietenkään minä halua, miten nyt sanoisin, että sellainen viesti tästä välittyisi, että minä haluaisin millään valvota harjoittaa. Mutta jos ajatellaan tiettyä virhetasoa olemassa, kuten komissio edustaja totesi, niin totta kai valvonta tarvitaan, mutta kyllä yksinkertaistamista tarvitaan. Ja myös niissä tavoissa, joilla alueella tätä toim- toteutetaan, niin että tässä olisi koko ketju mukana äh, alkaen lainsäätäjistä valvojiin. En tietenkään halua, että pitäisi alueella mukaan vähemmän tiukalla tavalla asioita valvoa. Totta kai tämäkin on osa yksinkertaistamista liittyen sääntöihin, kun ne, miten ne tulkitaan alueilla, miten niin myötä syntyy hallintokustannuksia, eikä niitäkin voida leikata, niin että organisoida vähän paremmin toimintaa. Esimerkiksi otanta. Me teemme yhden otannan, komissio tekee yhden, keskushallinto yhden. Ja sitten se kohdistuu samoihin edunsaajiin. Ehkä me voisimme jotenkin lyötäytyä yksin. Ja ennakoisimme vähän niitä tietoja, joita eri tahot joutuvat vaatimaan toimia edunsaaja. Ja voitaisiin yh- kerralla vain kysyä tätä. Ja ensimmäisellä tasolla valvonta ja muut perustuvat sitten siihen. Nyt meillä on kolme eri tahoa, jotka menevät sinne samaan toimipaikkaan kuntiin tai minne menevätkin ja, ja haluavat ihan samat asiakirjat. Harvoin joku sanoo, että te, oletteko rakentaneet tämän ja tämän, toteuttaneet tämän ja tämän. Ja siksi on toimijoita vaikeasta vaikea mukaan. Thank you, thank you very much. Kiitoksia kovasti tohtori Riis. heidän päätelmänne tai viimeiset sananne. Ja, vielen Dank. Ich habe auch noch ein... Kiitos paljon. Minulla olisi kysymys. Arvoi, johon se vastata, se esitti Itävallan ihastuttava kollega. Hän puhui maatalous- ja aluekehitysrahastojen harmonisoinnista. Ensinnäkin pieni selvennys. Maatalousrahasto pyrkii maa... Se on perua Euroopan maatalouden tuki- ja takurahastosta. Siinä se juontaa juurensa. Siellä valvotaan kustannuksia saman vanhan tapaan. Ja toinen on LEADER-ohjelma. Se on ylpeä siitä, että sillä toimitaan alhaalta ylöspäin. Ja kun on aluepolitiikan ja sosiopolitiikan puolella toimitaan toisella tavalla ja liidereissä alhaalta ylöspäin, niin nämä kaksi asiaa eivät ole kohtaa. Toinen seikka, komissio on todennut, että vain pienet infrastruktuurit otetaan huomioon 600 000 euroa pienenä infrastruktuurina on komission käsitys asiasta. Ja sitten rakennerahaston puolella on 10 miljoonaa tämä raja pienten infrastruktuurien kohdalla, joten tässä on valtaisa ero. En halua puhua vain ikäviä asioita EU-ohjelmista. Pääosasto Aan puolella olen puhunut tässä asiasta. Puhun ehkä röyhkeästikin joskus. Minun mielestäni nämä asiat ei vain kerta kaikki nivu toisiinsa. Jotkut jäsenet sanovat komissiolle, että kertokaa nyt, miten asia pitäisi hoitaa. Ja sitten tulee tämä 10-60 sivua. 60 sivua, jota valvojatkin valvojat, valvovat. Tämä on tarkastukseen liittyvä paperi. Ja sitten tulee virhe, niin tähän itse tuotatte virheitä, joka, joka ikisellä tällaisella asiakirjalla. Te tuotatte valtavan määrän virheitä itse ja muutenkin, kun puhutaan virhetasosta. Saksassa osavaltion tuomioistuin on tehnyt mielenkiintoisen tutkimuksen maatalousrahaston osalta takuosaston ja tukiosaston välillä. Jo pistokokeita ovat johtaneet virheisiin. Kaikkia sataprosenttisesti ei voida äh, valvoa, mikäli on yksi pilkku jotakin virheitä, niin alle tietyn rajan. Mutta kun tarkastellaan piste, ko, pistokokeita, niin juuri komission monet monet valtaisat sääntökirjat aiheuttavat näitä virheitä. 60 sivua ohjeita, 35 sivua kysymyksiä sen valtioille. Eikö kenellekään tule mieleen kysyä, että mitä tässä nyt itse on suollettu suorastaan? Joskus voisi katsoa peiliin. Sitten tarkastuksesta. Niinkään kuin ei ole yhtenäistä tarkastusjärjestelmää, y- yksi yhtenäistä hallinto- ja tarkastusjärjestelmän, voitte unohtaa kaikki yhtenäiset integroidut rahastot. Italian kollega sanoi, kaksi tai kolme kertaa kaikki tarkastetaan. Voin kertoa tästä tapauksesta, joka meillä oli itse, itsellämme tiedossa. Firman tarkasti ensin me ja sitten pari päivää myöhemmin tarkastusviranomaiset tarkastat uudestaan. Firma, firma sitten pisti ovet kiinni, pisti hanskat naulaan ja sitten oltiin meitä tarkastettavaa. Kaikki asiakirjat, jotka oli esitetty, piti esittää toiseen kertaan. Tällä tavalla sitä saadaan aikaan virheitä vähintäänkin. Eikä tällainen käy. Thank you. Kiitos. Ja nyt Professori Dogaru, teidän loppuhuomionne ja viestinne. Uniunea a făcut salturi uriașe după anul Euroopan unioni 2015 välisenä aikana on ottanut äh, aimoharppauksia eteenpäin, sillä tavoitteita ja menettelyjä on jo yksinkertaistettu. Toki byrokratia on pahentunut uusia asetuksia, uusia lakeja on luotu. Vuonna 2002 me saimme Eurostatilta laskun maksaa 4000 euroa, jotta pääsee käsiksi tilastoihin piti maksaa. Tässä vaiheessa pääsyä tilastoihin ei ollut. tätä kuin, näin ei enää ole. Kas tässä esimerkki positiivisesta kehityksestä. Asiat on mitattava integroidulla tavalla, mutta mikäli ei tehdä mittauksia, mikä ei tehdä arvioita, niin silloin ei voi tehdä oikeanlaisia toimenpiteitä. Menettelyt on yksinkertaistava. Tämä on aivan elintärkeää. Olen sitä mieltä, että tehokkuus – on keskiössä, kun puhutaan yksinkertaistamisesta. Tämä asia on nähtävä selkeästi. Kuinka käyttää rahasta mahdollisimman tehokkaasti? Minä olen antanut joitain reittejä, joita voisi käyttää, mutta mikäli näitä reittejä käyttää, toki muitakin olemassa, kuten erikoistumista, niin voi saada paremman lopputuleman, mikäli tyytyy yhteen tästä temaattiseen tavoitteeseen, niin se on vaan harmillista, sillä silloin saattaa tehdä läpi päällekkäisiä ponnisteluja. Timishin alue, minun oma alueeni, on ollut siellä kolme alueiden, dynamisten alueiden listalla Euroopassa. Mutta me olemme saavuttaneet jo rajamme, sillä me emme saa enempää eurooppalaista rahoitusta, sillä eurooppalainen rahoitus ei perustu erikoistumiseen. Tästä syystä johtuen minä olen sitä mieltä, että täysin suhteellisella tavalla Euroopan rahastoja ei käytetä tehokkaalla tavalla tätä nykyään. 2009 Direktiivi 28 puhuu siitä, että mitataan kuinka resurs, käytettävissä olevia resursseja käytetään suhteessa energian käyttöön. Lisäksi on toinen direktiivi, jossa puhutaan siitä, että energiatehokkuutta rakennuksissa parannetaan. Olisi ollut yksinkertaista, että alusta lähtien katsotaan energiatehokkuutta ei ainoastaan rakennusten kohdalla, vaan myös muilla aloilla. Kas tässä esimerkki siitä, kuinka yhteisön lainsäädäntö voisi toimia. Euroopan unionissa tyydytään siihen, että saadaan 25 senttiä senttiä lisäarvoa per kulutettu kilo hyödykkeitä, niin se ei riitä. Siinä vaiheessa, kun loppu tuote myydään, lisäarvo on 35 euroa per kilo jalostettua tuotetta. Tämä ei riitä, jos vain meillä olisi alueellinen erikoistumismittari, niin meillä olisi enemmän menestystä enemmän kuin että on 50 aloitetta, jotka ovat erikoistuneet samaan asuaan. Kilpailukyky ei ole mahdollista. Yhdysvalloissa tilanne on toisenlainen. Siellä osavaltiot erikoistuvat kiinnittäen huomiota suuren määrän tutkimuksia, hankkeita ja ennusteita – minä pyrin vastaamaan yleisellä tavalla Van Nistelroille. Lisäarvon kasvu. Lisäarvon kasvu, joka lasketaan per työntekijä, niin se on edelleen tärkeä indikaattori. Sen ainut tapa nähdä, kuinka alueen tehokkuus kasvaa ja kuinka saadaan investointikustannukset imettyä tai tämä investointi isku vastaanotettua paremmin. Lisäksi voi katsoa, mitkä ovat investointikustannukset per työntekijä. On myös toinen mahdollisuus katsoa, kuinka vähentää raaka-aineiden käyttöä ja keskitytään sellaisiin raaka-aineisiin, jotka saattavat kadota. Siihen pisteeseen saakka, että kaikki raaka-aineet on kulutettu loppuun. Joidenkin vuosien kuluessa kaikki raaka-aineet tulevat katoamaan ja toimintatapa on muutettava. toimintatapoja muutettu tuota ennen kuin nämä raaka-aineresurssit on kulutettu loppuun. Mikäli näin ei tapahdu, niin me tulemme kärsimään pahasti. Euroopassa työvoima on koulutettua, mutta on havaittavissa, että työvoimaa ei käytetä riittävästi sen potentiaalin nähden discussion and uh, the whole... Kiitoksia kovasti tästä rikkaasta keskustelusta, kuulemisesta. Kiitos vieraille. Kiintoisaa kuultavaa. Päätän keskustelun ja menemme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Nimittäin Euroopan investointipankin vuosikertomus autoluonnoksen käsittely meidän valiokunnassamme. Sitten vuoden 2013 KONT ja EKON valiokunnat ovat laatineet valiokuntaloitteisen mietinnön EIPn vuosikertomuksesta. KONT laatii mietinnön EIPn vuosikertomuksesta 2014. EIP-ryhmän asema erittäin suuri ja kasvamaan päin kohdistuspolitiikan täytäntöönpanossa – ja vaikuttaa siltä, että se on vain kasvamaan päin, kun meillä on nyt uusi sukupolvi kohesiopolitiikkaa, joka korostaa rahoitusvälineitä erityisesti. Siksi valiokuntamme on päättänyt laatia lausunnon kontin valiokunta-aloitteista mietintöä varten. Minä esitän määräaikaa tarkistuksen jättämiselle lausuntoluonnokseen, josta me nyt keskustelemme hetken päästään puolelta päiviin keskiviikkona 21. lokakuuta. Keskiviikko 21. lokakuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle. Tässä lausunnon valmistelija on Ivan Jakovčić, joka ei ole läsnä nyt. Ehkä minä voisin hänen puolestaan alustaa teille lausuntoluonnosta. Eli Eliakovcicin puolesta. Hyvät kollegat, hän on todennut, että hän ei sairastumisen vuoksi voi olla täällä iltapäivän kokouksessa, siksi minä sitä hänen puolestaan, hänen käsityksiään EIPn vuosikertomuksen tiimolta 2014. Ensinnäkin hän korostaa, mikä merkitys on EIPllä täydentäen rakenne- ja investointirahastoja. Moni jäsenvaltio ei ole riittävästi pystynyt tarjoamaan yhteisrahoitusta tai likviditeettiä, siksi EIP voi antaa ruokasta tukea. ja Jakobsits on kiitollinen siitä, että EIPn rahoitustoiminta on lisätty 2014 mukaan lukien 50 miljardia lisää luototuksena ja yli 150 miljardia investointeina. Se on tärkeää, kun pyritään tukemaan kohesiopolitiikkaa ja rakenne ennusterahastoja. Hän keskeyttää. On täällä paperilla. Te luette sen, mikä on täällä ihan paperilla. Minä ihan kaikkia lue. Minä voin kertoa Tällaiset nuotit minä sain. No minun vaikutelmani on, herra Jokovicis on keskittynyt myönteiseen osaan kertomusta. Hän mainitsee EIPn roolin, sen kasvavan roolin. Toinen osa lausuntoa liittyy siihen, mitä vaihtoehto hän tarjoaa, kun ajatellaan investointipankin ja Regin suhteita. No, en enää lue Jakobsen viestiä sen enempää, kiitos. Herra Van Nistelrooy. Herra Van Nistelrooy. Yes, I'm the shadow of the shadow. Minä olen varjoesittelijän varjo. Ja sitten siellä on varmaan varjoesittelijän varjoesittelijän varjoesittelijän. No, aloitetaan varjoista. It's Kansanpuolen varjoesittelijä ei ole paikalla, joten tuon teille hänen viesteensä ja yleiset kommentteinsa. Of the, um, of the opinion is, is, is... Hän katsoo, että tämä lausunto on sinänsä kunnossa. Ja tekin painotitte jo synergiaa meidän rahastojemme ja investointipankin toimien välillä, että saadaan ulkopolitiikasta tuloksia. Hän haluaa vahvistaa yhteistyötä. Täten saadaan aikaan suurempia investointeja kuin yleensä. Rova Chico pyysi, että painotan sitä tukea, mitä pitäisi antaa hankkeelle, mutta myöskin pk-yrityksille. Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto, jotka toimivat saman katon alla ovat merkittävässä asemassa, koska PK-yrityksillä on vaikeuksia saada rahoitusta. Niiden on vaikea pystyä toimimaan. Ja tämän tyyppiset toimet, joilla niitä voidaan auttaa, ovat todellakin hyödyllisiä. Tämä PK-yrityksistä. Hänen toinen huomionsa on seuraava se tuki, jota EIP voi antaa yhteistyössä aluekehitysvirastojen kanssa, on merkittävä. Välineitä on niin kovin monia eri maissa ja eri alueilla ja osavaltioissa, että se pystyy toimimaan jonkinlaisena välineenä. Tässä tulee tällainen itseään jatkuvasti uudelleen kerryttävä rahasto. Ja kyse on myöskin oppimiskyvystä ja kapasiteetin rakentamisesta niin, että siinä opitaan hoitamaan asioita oikealla tavalla niin, että virheitä ei synny. Tämä on tärkeää. Painottaisin myöskin sitä suurta panosta, jonka EP voi antaa kun se tekee yhteistyötä alueellisten virastojen ja toimijoiden kanssa ja aluekehitysrahastojen kanssa. Tämäkin on tärkeää. Voin hyvin ymmärtää sen, että Jakocicia peräänkuuluttaa makroaluestrategiaa ja että tähän, tähän varten myös on erityisrahoitusta. Tähän voitaisiin luottaa monia, monia muitakin asioita saman yhteyteen uudet teknologiat ja teknologioita tarvitaan Horisontti 2020-ohjelmasta, jotta saadaan aikaan kilpailukykyistä uutta teknologiaa, esimerkiksi fotoniikkaa ja kaikkea muuta. Saataisiin aikaan hän äh, katsoo kuitenkin, että perinteisiäkään sektoreita ei pitäisi unohtaa, kuten laivarakennusta, matkailua ja maataloutta. Mikäli hän mainitsee joitakin näitä sektoreita, pitäisi mainita myöskin uudenaikaisemmat sektorit, työpaikkoja luovat sektorit. No, oli miten oli. Nyt tulemme tekemään joitakin tarkistuksia, mutta tuemme kyllä Jakocicia hänen tekemässään työssä. Bress. Kiitoksia, Rova Bressa. c'è poco tempo per... No ei tässä ole paljon aikaa. Ajankohta on jo myöhäinen, eli muutama kommentti ja Varjo valmistelijamme kyllä toimittaa tekstinkin vielä valmistelijalle. Yksi seikka, jolla korostetaan sitä tärkeää osaa, joka on teknisellä avulla, jota paikalliset yksiköt voivat tarjota. Yksi suurempia ongelmia on ollut suunnittelussa ja totta kai, että rahoitusta voidaan käyttää järkevällä tavalla. Sitten toinen huomio liittyy tarpeeseen, jonka kollega on nyt tässä ottanut esille, että olisi tiivimpi suhde parlamentin ja varsinkin valiokunnan ja niiden ohjeiden kanssa, joita suurhankkeissa on ollut käytössä. Ja kukaan kollega tässä totesi, että annetaan pk-yrityksille tukea. Ehkä siinäkin voitaisiin kohtaa kahdeksaan täydentää. Sen valmistelija on toki siinä jo tuonut esille. Ja sitten yksi täsmällisempi seikka. Meillä on vähän epäilyjä liittyen rahoitusesteisiin. Mitä ne oikein ovat? Ehkä valmistelija voisi tätä täsmentää. Hän nyt ei ole paikalla, mutta ehkä sitten tekstissä hän voisi jotenkin tätä kehitellä, mitä nämä esteet ovat, jotta ymmärtäisimme paremmin. Kiitos. Thank you. Thank you very much, Mr. Luer. Your Kiitoksia. Ja tekin edustatte Arjoa ilmeisesti. I am uh, coordinating two committees at once. And... Niin. Koordinoi tässä korona katkerivalokunnan takana, joten se usein toimii, mutta nyt ei. No, haluan kiittää Jakovitsia hänen lähestymistavassaan on monia asioita, joita ei voi tukea, varsinkin, ei pen tapaa tukea investointeja. Olen tyytyväinen kohdan kahdeksan alkua se, että kohdassa politiikan on oltava tulos lähtöistä uudella ohjelmakaudella. Ja se panos, joka EIPllä voi olla tässä, on tärkeä, sillä on katsottava, mikä tämä lisäarvo on, varsinkin kun tässä tuotetaan, ö, tässä käytetään paljon varoja, on osoitettava tämä EU-lisäarvo. Lisäksi on yhtä mieltä siitä asiasta, joka nousee tässä kohdassa kaksi esille, se, että on oltava EFSin ja muiden rahastojen välillä yhdenmukaisuutta ja tällaista tukemista. Moni varmastikin on sitä mieltä, että esir on aivan liian abstrakti tässä vaiheessa on Esirin ja rakennerahastojen välille luotava parempi yhteys. Ja lisäksi tässä on halukkaita yltämään maito viljelijöitä investoimaan, jotta voidaan uusia tuotantomenetelmiä. Minä olen sitä mieltä, että tämän tyyppisen EIP-rahoituksen on oltava tilannettasi tukeolemassa olevia rahastoja niiden toiminnassa. Uh, Kiitoksia uh, edustaja Sklerk. Te olette ilmeisesti varjovalmistelija. Zero shadow, yeah. Kiitos puheenjohtaja. Jako ei ole paikalla, joten en nyt puhu kovin pitkään itsekään. Joten huomauttaisin vain seuraavaa. Euroopan investointipankki voi myötä vaikuttaa kohesiopolitiikan ja aluekehityspolitiikan toteutumisen Euroopassa. Vihreiden nimissä haluaisin huomauttaa siitä, miten tärkeää on rahoitusvälineiden avoimuus ja niiden ajantasaistaminen ja myöskin niiden toiminnan tarkastelu. Hiljattain mediassa kerrottiin, että investointipankki aikoo ryhtyä tutkimaan erinäisiä skandaaleja ottaakseen selville, oliko Volkswagen käyttänyt hyväkseen EIPn rahoitusta kehittääkseen näitä petollisia tietokoneohjelmia, joilla sitten kansalaista jymäytettiin antamalla hänelle kansalaisille väärää tietoa ajoneuvojen päästöistä. Tieto myöskin edunsaajista on erittäin tärkeää. Näin on myöskin muissakin, yhtey- muissakin yhteyksissä todettu. varoitusta EIPltä voidaan käyttää myöskin tiedottamiseen, jotta edunsaajat tietävät ylipäänsä mahdollisuuksista. Lisäksi täytyisi käyttää tilaisuutta hyväksi ja luoda vihreämpiä työpaikkoja EIPn rahoituksen kautta. Täällä mainittiin myöskin, että rahoitusta täytyy antaa vain toimille, jotka on luettelossa mainittu. Avunsaajilta tai edunsaajilta täytyy ylipäänsä tiedottaa rahoituksen saamismahdollisuuksista niin, että välineitä voidaan, eri välineitä voidaan selkeästi käyttää, mutta sääntöjen täytyy olla kaikkien mielessä selvillä. Kiitos. Vielä yksi varjo, Damato, ko? No prendo tempo. Hei. Meidän varjovalmistelemme, joilla säästetään aikaa tässä. Thank you. Thank you very much. Kiitos kovasti. Eli valmistelija ja varjovalmistelijat varmasti sitten työstävät tekstiä. Ja muistuttaisin vielä, että määräaika tarkistuksen jättämiselle on keskiviikko 21. lokakuuta. Ja nyt eteenpäin esityslistalla seuraavaan kohtaan. Vuosikertomus 2014 EUn taloudellisten etujen suojaamisesta petosten torjuntaa. Kolme, kaksi, 3 artiklan nojalla komissio julkaisi aina kertomuksen ja sen valtioiden tilanteesta EUn taloudellisten etujen suojaamisessa ja petosten torjunnassa. Kertomuksessa on huomioitu kaikki politiikan lohkot, mukaan lukee myös kohdallisen Talousarvon valvontavaliokunta on laatimassa valiokuntalaatuisen mietinnön komission vuosikertomukseen 2014. Me laadimme lausunnon. Valmistelijamme Voon ei voida olla paikalla tänään. Rouva Kreslo nyt ystävällisesti. Pressa on lannut korvata häntä tänään. Ja määräaikatarkistuksen jatkamisella tässäkin on keskiviikko 21. lokakuuta. Rova Vressoa. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Hetkinen. Herra Voinipuol mielestä ei ole mitään erityistä sanottavaa. kohesiopolitiikassa meidän pitäisi ymmärtää, että se ei ole sellainen, jossa eniten on epäsäännönmukaisuuksia. Se liittyy enemmänkin ERDFään. Jos katsotaan tilanne 2013, niin kasvua on 3 prosenttia ollut epäsäännönmukaisuuksissa. Se on 1649 tapausta on tärkeää selventää sitä, että ei ole mitään yleistä määritelmää petoksille Euroopan unionissa. Se vaihtelee sen valtiosta toiseen ja tämä on totta kai ongelma. Todellakin määritelmät vaihtelevat ja siksi pitäisi jotenkin yhdenmukaistaa näitä sääntöjä. Muutoin on kauhean vaikeaa mitä vertailujakaan tehdä eri jäsenvaltioiden tilanteessa. Komissio toki pyrkii puuttumaan tähän ja se on tehostunutkin. Vuosikertomus mainitsee myös 2018 tavoitteena. Me olemme myös esittäneet tämän. Sitä pyrkitään arvioimaan, ovatko toimenpiteet toi, komissiopolitiikassa vähentäneet riskiä epäsäännönmukaisuuksiin. Tässä täytyy odotella vielä tätä kertomusta. Minä olen itsekin AFKossa valmistelijana samassa mietinnössä lausuntoa varten. Ehkä komissio voisi myös yksinkertaista vähän menettelyä luoden luokkia kaikkein tavanomaisimmille virheille, että vältyttäisiin sekaannukselta säännönvastaisuuksia petosten kesken jotta voitaisiin paremmin torjua todellisia petoksia, kun toisaalta voi olla kyse virheistä, jotka voidaan välttää, jos olisi selkeä määritelmä. Thank you very much. Do we have... Kiitoksia. Onko muita varovalmistelijoita paikalla, joka haluaisi puhua? Olkaa hyvä. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! kialakuló hagyománynak. Kétes puheenjohtaja. On jo muodostunut perinteeksi, että me korvaamme toinen toisemme, joten minä nyt olen tässä EPP-varjoesittelijän tilalla. Hänen nimissä minulla olisi seuraava viesti välitettävänä. Nathan Derek Vaughanin lausuntoon. Me haluamme kiittää häntä. Tämä on erittäin hyvä pohja keskustelulle. On tärkeää korostaa, että kaikki virheet eivät ole yhtä kuin petos. On nähtävä ero näiden kahden asian välillä virheet, joita tehdään ilman, että vetos olisi mielessä, niin ne voidaan välttää. Saman aikaan ollaan sitä mieltä, että on yksinkertaistettava menetelmiä. Tämä saattaa johtaa siihen, että virheiden määrä vähenee. Julkiset hankinnat on myös tärkeä aihe. Ja kun ajatellaan aluepolitiikkaa, suuri määrä rahasta käytetään julkisten hankintojen menettelyissä, joten on saatava enemmän tietoja liittyen virheisiin ja petoksiin tällä osa-alueella, jotta voidaan olla tehokkaampia. Lisäksi meidän on rohkaistava jäsenvaltioita vaihtamaan hyviä käytäntöjä, jotta me näin ollen voisimme löytää ja reagoida petokset ja samaan aikaan olisi mahdollista auttaa paikallisviranomaisia taistelemaan petoksia vastaan. Meidän ei tule unohtaa, että petokset ovat yhä kansainvälisempiä ja me olemme sitä mieltä, että on ryhdyttävä kansainvälisiin toimiin sitä vastaan. Kenties syyteen viraston kautta voisimme tähän puuttua, näin ei olisi päällekkäistä työskentelyä. Me, tämmössä meidän viestimme EPPn puolesta ja näin me osallistumme tähän keskusteluun. Kiitos herra Deutsch, sitten herra Czesarko, olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, szanowna pani przewodnicząca. Kiitoksia puheenjohtaja. ECR-ryhmän nimissä haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on laatinut tämän lausunnon. Kiitän myöskin hänen kommenteistaan. Tämä on ensimmäinen kerta nähdäkseni, kun laadimme lausunnon tästä ohjelmakaudesta, joka päättyy vuonna 2020. Tietystikin meidän täytyy tässä yhteydessä painottaa sitä tosiasiaa, että näitä periaatteita ja ajatuksia tarvitaan kohesion edistämiseksi. Meidän täytyy tehdä jotakin virheille, kun on kyse menopuolesta ja tulopuolesta. No tulopuolella on niin paljon virheitä, mutta kun tarkastellaan lopullisia tuloksia rahoituksen kannalta, voimme havaita, että vuonna 2016 kasvua on 68 prosenttia. jaetussa hallinnossa on ongelmia ja myöskin väärinkäytöksiä ja petoksia ilmenee jollakin alueilla. Viime vuosina suurin virheiden määrä on ollut noin 40 prosenttia kohesiorahastopuolella. Mitä meidän täytyy tehdä? Meidän täytyy analysoida joidenkin näiden virheiden syitä mistä virit johtuvat. Joskus virit johtuvat varojen väärinkäytöstä tai huonosta varainhoidosta. Muissa tapauksissa kyse on ollut jopa suuremmasta virhetasosta, ja tämä on tietystikin hyvin huolestuttavaa. Väärinkäytöksille ja petokselle täytyy tehdä jotakin, ja niitä täytyy analysoida. Tästä kannattaa esittää seuraava kysymys. Voisiko komissio antaa jonkinlaista osviittaa tai jonkinlaista valaistusta sen osalta, miksi vireiden määrä on kasvanut? Tiedämme, että tilintarkastustuomioistuin on asettanut kyseenalaiseksi sen, kuinka jotkut jäsenvaltiot pistävät varoja täytäntöön ja kuinka kohesiorastovaroja pistää täytäntöön. Joitakin maksutapahtumia täytyy tarkemmin analysoida ja pohtia sitä, miten varata käytetään ohjelmakaudella ja tarkastella virheitä ja niiden syitä. Virheiden analysointi osoittaa, että useinkin on kyse menettelytapa ongelmista ja vääristä tulkinnoista. Sääntöjen väärästä tulkitsemisesta komission täytyy keskittyä näihin ongelmiin. Meidän täytyy painottaa sitä, että suurin määrä petoksia liittyy siihen, että asiakirjoja ja eri sertifikaatteja väärennetään petoksia ja korruptiota esiintyy tällä alalla. Lisäksi on vaikeuksia täyttää kaikkia vaatimuksia. Meidän täytyy pohtia eri periaatteita, jotka ovat tämän kaiken taustalla. Täytyy varmistaa, että sen mukaisella tavalla. Meidän täytyy pyrkiä estämään virheitä jo ennalta. Tiedämme tietystikin, että joissakin tapauksissa saattaa olla, että maksatukset joudutaan keskeyttämään. Haluaisin huomauttaa, että mikäli haluamme saada parempaa yhteistyötä aikaan tämän tyyppisen petoksen, petoisen toiminnan torjumiseksi, meidän täytyy tarkastella, kuinka petoksia tehdään. Lisäksi täytyy raportointiin velvollisuus saada kuntoon ja koulutusta tarvitaan niin ikään ja asianmukaiset mekanismit petosten torjumiseksi. Äh. Kiitos, kiitos. Ilmeisesti muita. Ai, herra Skrek vielä, olkaa hyvä. Ää... Äh. Kiitos puheenjohtaja. Minä totta kai tässä korvaan meidän varjovalmistelijammekin ihan lyhyesti joitakin seikkoja, varovallistelmia käsityksiä. Me olemme kiitollisia vuosikertomuksesta vuodelta 2014 liittyen Euroopan taloudellisten etujen suojaamiseen, mutta edistystä ei ole pää, saatu aikaan petosten torjunnassa. Tähän liittyy yksi tärkeä asia, joka ei ole tekstissä mukana. Me olemme huolestuneita siitä, että kun meillä ei ole mitään tietoa siitä, miten paljon ilmituleita tapauksia on suhteessa takaisin perittyihin summiin. Olafin mukaan syynä on se, että on ajallinen ero. Se ei riitä meille. Meidän tarvitaan jäljittämismenetelmä, että voidaan puuttua konkreettisiin tapauksiin – eikä vain jossain yhtenäissummissa mukana vuosia myöhemmin. Ja summia täytyy olla jotenkin verrattavissa. Muuten tieto on liian rajallista ja siitä ei paljon heruu. Jotain hyväkin on sanottava, olemme siitä, että valmiuksia on pyritty kehittämään kohdassa neljä ehkä. Kumppaneiden rooli voidaan vahvistaa vielä vetosten torjunnassa ja ennaltaehkäisyssä. Varsinkin yksi kohta on erittäin hyvä mielestämme, nimittäin että tässä nelosessa korostetaan nimenomaan ennaltaehkäisyä ja kumppanuutta petosten torjunnassa. Ja totta kai läpinäkyvyys on tärkeä. Kiitoksia vasti. Thank you, thank you. Kiitos, kiitos. Ja nyt ei taida olla muita puheenvuoropyyntöjä varovalmistelijoilla. Ai kuka? Ei, kun ei. Hän viittilöi. Onko Olafista kukaan paikalla? On. Haluatteko puhua? Miss Maria Juni. Ntioni Domas. Yes, the floor is yours. Olkaa hyvä. Very much. First of all... Kiitos. Aluksi minä haluan kiittää esittelijää ja kaikkia kunnianarvoisia valiokunnan jäseniä siitä, että antoivat meille palautetta tämän mietinnön, tämän lausunnon kautta. Ja me kyllä kiinnitämme näihin asioihin huomiota, kun valmistelemme vuosiraporttia. Ja tässä tuotiin esille se, että on sekoitettu virheet ja petokset – tässä ensinnäkin käsitellään petoksia. Tässä käsitellään epäsäännönmukaisuuksia ja petollisia epäsäännönmukaisuuksia, epäiltyjä petoksia ja todettuja petoksia. Meillä on selkeät määritelmät olemassa näille molemmille unionin lainsäädännössä. Ja tässä ei viitata virheisiin, tässä vuosikertomuksessa, ja tämä asia on asetettava asiayhteyteen, kun verrataan tätä tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen. Tämä on tärkeä asia tuoda esille tässä vaiheessa. Toki minä huomasin, että te haluaisitte, että on yhteys näiden raportoitujen tapausten ja takaisin varojen välillä – takaisinperintää on jäsenvaltioiden ja edunsaajien jäsenvaltioiden velvoite. Ja me teemme parhaamme komission ja jäsenvaltion välisessä suhteessa niillä tiedoilla, joita meillä on. Meillä on jotain tietoja tietokannassa liittyneen tapauksiin, mutta en usko, että nämä tiedot vastaavat todellista tilannetta. Tämä johtuu siitä, että kohesiopolitiikan rahastot toimivat sillä tavoin, no tiedätte, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus silloin, kun he havaitsevat epäsäännönmukaisuuksia, niin on mahdollisuus tehdä korjaus. Tämä perustuu asetukseen. Mitä tämä korjaus tarkoittaa? Tässä pidätetään varojen maksu edunsaajatasolle. Ja tämä on siis edunsaajan ja jäsenvaltion väliseen suhteeseen liittyvä toimenpide. Ja eräs asia, jonka minä myös huomasin, niin tässä puhuttiin avoimuudesta ja yhteistyöstä eri kumppanin välillä. Minä haluaisin sanoa, että komission kanssa me olemme tiiviissä yhteistyössä eh, sisäisesti. Meidän kollegat, eh, aluepolitiikan ja työllisyyden pääosastot ja myös jäsenvaltioiden kanssa meillä on petosten vastaisten yksiköiden kanssa yhteistyötä jäsenvaltioissa ja me käsittelemme kaikkia eri aiheita. Ensimmäisenä päivänä joulukuuta meillä on tapaaminen kansallisten asiantuntijoiden kanssa, jotka ovat vastuussa näistä raportointivelvollisuuksista. Ja siinä vaiheessa, kun julkaistaan nämä raportointisäännökset tulevalle ohjelmakaudelle – niin tässä vaiheessa meillä on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa mahdollisuus keskustella siitä, kuinka olisi mahdollista parantaa edelleen raportointijärjestelmää, selkeyttää tilannetta ja saada tietoja komissiotasolla. Me saamme jäsenvaltiolta tietoja komissiossa pääosin, kuinka havaitaan näitä epäsäännönmukaisuuksia. Ja se, mitä Kesle sanoi, niin näihin per- takaisinperintään tämä liittyy Olaf-tutkintoihin, joiden kohdalla takaisinperintätoimenpiteet ovat samanlaisia. Ja minä halusin sanoa, että komissiolla ei ole niin kovinkaan paljon lisätietoja, jotta tätä asiaa voidaan seurata. Päätän puheenvuoroni tähän. Andreella Ekkaan ei tarvitse lisättävää. Kiitos paljon. Kiitoksia kovasti tästä keskustelusta. Muistuttaisin vielä, että 21. lokakuuta puolta päivin on määräaikatarkistuksen jättämiselle. Kiitos. Sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla lausunnon luonnoksen käsittely suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta koskeviin neuvotteluihin, eli TISA-neuvotteluihin. Rouva Monika Vana on tässä meidän valmistelijamme. Varmasti hänet korvaa joku myös täällä, herra Sklerk ilmeisesti. Palvelukauppasopimus on nyt neuvotteluissa mukana 25 VT on jäsentä, mukaan lukien Euroopan unioni. Nämä maat edustavat 70 prosenttia maailman kaupasta ja palveluista. Tämä perustuu VTOn yleissopimukseen kaupasta ja palveluista. Ja näin avataan markkinoita ja kohennetaan tilannetta lisensioinnissa, rahoituspalveluissa, televiestinnässä, sähköisessä kaupassa ja meriliikenteessä. Komissio käy neuvottelu Euroopan unionin puolesta neuvotteluvaltuuden pohjalta, jotka 28 valtioiden on antanut. Parlamentti voi hyväksyä tai hylätä, mutta ei muuttaa sopimusta. Inta valiokunta laati valiokuntaloitteisen mietinnön, jotta voitaisiin esitellä parlamentin käsityksiä neuvotteluihin ja mitä vaikutuksia sopimuksella saattaa olla paikallisella ja alueellisella tasolla. Myös ajatellaan sosiaalisia vaikutuksia kohesioon. Me puolestaan laadimme lausunnon. Rova Vana on meidän valmistelijamme ja määräaika tarkistuksen jättämisellä on 21. lokakuuta keskiviikkona siis edelleen. Ja nyt herra Schleck voi puhua paran puolesta. Thank you, Madam Chair, dear colleagues. Uh, Kiitoksia kollegat. Puhun tänään Rouva Vanan puolesta. Hänellä oli muita velvoitteita kotimaassaan, eikä hän päässyt tänne tänään. Hän yritti kyllä siirtää käsittelyaikaa, mutta se ei valitettavasti onnistunut. Hän tyysi, että ymmärrätte hänen poissaolonsa syyn ja vain olette yhteistyötä kanssanne. Luen nyt hänen näkemyksensä TISA-neuvotteluiden tilasta. TT ip neuvotteluista hyvin tiedetään, että neuvottelut erittelemättä, mutta ei palvelukauppasopimusneuvottelut. Kyse on palvelukaupan vapauttamispyrkimyksistä, joka aloitettiin maaliskuussa. Ja tämä perustuu GATS-sopimukselle. Nyt keskustellaan asioista monenvälisellä tasolla, mutta myöhemmässä vaiheessa viestiä, joista pitäisi puhua monenvälisellä tasolla. Tällä hetkellä olet kahdenvälisissä neuvotteluissa vasta. Intavaliokunnan luonnoksessa Rova Reding on jo pistänyt, otat mukaan jotakin koppeita, jotka liittyvät taulupäätösviranomaisten toimiin ja täytäntöönpanoon ja julkiset palvelut hän myöskin ottanut mukaan luonnoksessa. Tämä on hyvä asia. Re, miksi Regin kannattaa antaa lausuntonsa? On tärkeää, että valiokunta antaa lausuntonsa, joka koskee tätä aihetta, koska TISA-sopimuksen on valtava vaikutus julkisiin palveluihin ja palvelusopimuksiin paikallistasolla. TISA-sopimuksen tulokset tulevat merkittävästi vaikuttamaan myöskin taloudelliseen sosiaaliseen kohesioon Euroopassa. Erityisestikin tämä rajoittaa liikkumavaraa, joka kunnallisella tasolla on itsehallinto ja sääntelykapasiteetin osalta. Tämä puuttuu myöskin kohesiopolitiikan kaupunkiulottuvuuteen. Tämä vaikuttaa kotimaan sääntöihin. Kotimaan sääntöt, säännöt täytyy nähdä uuden sopimuksen valossa. Alikansalliset ja paikallisen tason toimijat, jotka käyttävät sääntelyvälineitä hyväkseen, tulevat kokemaan, että TISA tulee vaikuttamaan näiden toimintaan. Tässä peräkutaan sitä, että komission jäsenvaltiot tekevät kiinni sosiaalisesta, alueellisesta ja taloudellisesta kohesiosta TISA-neuvottelun yhteydessä. Haluamme lisää tietoa ja vaikutusarvioita TISAn osalta, kuinka TISA vaikuttaa alue- ja paikallistasoon komissiolta. Emme halua mitään normeja tai periaatteita vesitettämään kohesiopolitiikan puolelta. TISAn tai minkään muunkaan sopimuksen kautta. Haluamme varmistaa sen, että alue- ja paikallisviranomaisilla on edelleenkin harkintavaltaa ja vetoamisen puolesta, että komissio vahvistaisi entisestäänkin joustavuutta siinä kun pistetään paikallistasolla sitoumuksia täytäntöön, niin kuin Katsin artikassa 1.3 peräänkuulutetaan. Haluamme, että alue- ja paikallisviranomaiset otetaan mukaan, on oli neuvotteluihin myöskin. Viimeisen, mutta ei vähäisimpänä vaatimuksena on se, että julkiset palvelut otetaan täysin pois pisasta, niin kuin Rova Reding jo ehdottaa. Lausuntoluonnos voi olla vain tietyn pituinen, mutta haluaisin tehdä muutamia tarkastuksia. Parlamentilla ei ollut aikaa toimia ennen kuin neuvosto antoi neuvottelumandaatin komissiolle. Säännönmukaisesti kyllä tämä tehtiin, mutta ei demokraattisesti asianmukaisella tavalla nopeutettu menettely parlamentissa ei anna riittävästi aikaa käsitellä tätä tärkeää asiaa. Kotiman sääntöjen mu- mukautuminen PISA-sopimukseen ja eri lausekkeet ja niiden vaikutus täytyisi ottaa huomioon. Esittelee ilomielen kuulee varjoesittelijöiden kommentteja tähän tärkeään keskusteluun. Kiitos alustamisesta. Kertoisin teille että kaksi varovalmistelijasta on lähettänyt Rova Vaanalle kirjalliset kommentit. Hän on Pitsula SD-ryhmästä ja herra Anu Lyö ECRstä. Ja nyt puheenvuoron saa herra Takkula. Hän on varovalmistelijana Allessa. Okay, thank you, sir. If I understood correctly, I can use Kiitos, vaan käyttää äidinkieltä, mikä mä sen oikein. <clears throat> Eli Rova puheenjohtaja, hyvät kollegat, tässä muutama ajatus. Ensinnäkin kiitokset Rova Vanalle. Välitettäköön tästä työstä. Ja pari raportoina alle puolesta haluan alleviivata muutamia asioita. Ensinnäkin koko aluekehitysvaliokunnan toimivalta tässä kysymyksessä on hiukan kyseenalainen ja minun mielestä meidän tulisi olla hyvin varovaisia tämän kysymyksen käsittelyssä. Toisekseen varsinaiseen luonnostekstiin. Eikö yleisessä tiedossa ole, että mikäli EU keskustelee yleisistä laatuvaatimuksista, puhumme ainoastaan niiden nostamisesta emmekä alentamisesta. Komissio on antanut selvän viestin siitä, että neuvotteluilla ei alenneta jo saavutettuja ympäristö-, terveys- tai muita standardeja. Ja suunta on aina ylöspäin, ei niin kuin löysentämiseen päin, heikentämiseen päin. Ja tähän liittyen myöskin tärkeää huomata, että koska kyse on TISA-lausunnosta, meidän tulisi välttää yleistämästä tätä kaikkiin kauppasopimuksiin ja keskittyä nimenomaan tähän käsiteltävänä olevaan kauppasopimukseen. Meidän tulee myöskin ottaa huomioon se, että EUlla ei ole mandaattia puuttua jäsenmaiden julkisiin palveluihin, vaan jäsenmaat saavat vapaasti päättää oman maansa julkisista palveluista. Ja onhan jäsenmaiden hallituksella valta itse päättää myöskin se, mitä he lukevat julkisiin palveluihin. Tässä on eroa, niin kuin tiedätte, myöskin Euroopan unionin jäsenmaiden välillä. Edelleen tahtoisin muistuttaa, että jäsenmaat ovat velvollisia vastaamaan siitä, etteivät aluehallintoviranomaiset kärsi tämän sopimuksen myötä. Ja tämä sopimus tulee vielä vahvistettavaksi neuvostoon, jotenka tämäkin on hyvä muistaa, tämä roolijako tässä, tässä kohden ja millä tavalla tämä päätös menee eteenpäin tai tämä raportti. Näkemykseni on, että meidän tulee erittäin varovaisia ehdottaessamme kannanottoja ottaen huomioon lausuman tavoite, joka on tasapainoisen ja toimivan sopimuksen löytäminen, joka toisi mukanaan sitten sitä toivottavaa talouskasvua koko Euroopalle ja sitä kautta myöskin jäsenmaille. Ja kuten jo korostin, päähuoleaineeni on ymmärtää selkeästi, että mikä on se pääasia ja viesti, jonka aluekehitysvaliokunta haluaa lähettää vastaavalle valiokunnalle. Me olemme tässä todellakin niin kuin lausunnon antajia. Nämä on minun lyhyet kommentit tai huomiot tässä vaiheessa ja kuulin, että kollegat ovat, jotka jo lähettäneet kirjallisesti näitä rouva Vanalle, niin ehkäpä yhdyn siihen porukkaan myös, niin hän osaltaan sitten saa myöskin nämä vielä luettavaksi, vaikka luotankin, että täällä oleva veljemme Karlek äh, viestiä sinne hänen suuntaansa vie. Tehdään yhdessä tässä työtä ja uskon ja toivon, että me päästään rakentavasti parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Kiitoksia. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten Rova D'Amato. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kollegaa siitä, että hän on korostanut niin paljon tarvetta laatia tällainen lausuntovaliokunnassa. Minä olen samaa mieltä hänen huolensa kanssa. Ihan oikeutettu nimittäin sekin on ja se on esillä luonnoksessa monessakin kohtaa. Se liittyy siihen vaikutukseen, joka Tisalla saattaa olla alue- ja paikallisviranomaisten toimivaltaan. Ja mitä tulee aluevaikutuksiin, niin on ehkä syytä olla aika huolestunut ja huolestuneempi vielä TTIPn kohdalla. Ja, ja kun ajatellaan, mitä tietoja on tekstistä ja käsiteneuvotteluista, niin jotain tietoja on vuotanut julkisuuteen Wikileaksinkin kautta, Sanchen järjestön kautta ja jopa ennen kuin käynnistettiin neuvottelut – ja siellä on myös luku, joka koskee rahoitusta. Ja sieltä löytyy tietoja, että jopa viisi vuotta voidaan pitää tietoja salaisina, sen jälkeen kun Tiisa on tullut ö, voimaan. Eli neuvottelutiedot olisivat näin pitkään salaisia. Miksi? Ei sitä voida perustella. Ei, ei tällaista voida puolustella kaupallisissa sopimuksissa. Jos ajatellaan liikennettä, terveydenhoitoa, koulutusta, televiestintää, niin siellä halutaan vapautta ja sääntelyä purkaa viljellä tavalla. Ja siinä puututaan kansalliseen toimivaltaan tai alue- ja paikallisviranomaisen toimivaltaan. Oli noin siitä, että Euroopan komissio on nyt kuunnellut alue- ja paikallisviranomaisia ja eri työmarkkinoosapuolia. Kyse on olennaisista palveluista, joita meidän kansalaisemme käyttävät päivittäin alueillamme. Me emme voi sallia, että tässä köyhdytetään näitä olennaisia palveluita pelkästään monikansallisten yritysten voitontavoittelun nimissä, jotka ovat kovin likinäköisiä omassa politiikassa. Se on nähty monissa maissa, joissa talousarvopolitiikka on mitä on ollut kaikki ne ikävinen seurauksineen ympäristöön tai yhteiskuntaan. Ja meidän täytyy taloudellista, sosiaalista ja alueellista kohesiota kehittää. Se on kohesiopolitiikan ainoa tavoite ja meidän valiokunnamme haluaisi myös sitä joka päivä tukea. Thank you. Thank you. Kiitos. Kiitos tästä. Herra Valkostel. Si, mui... Ihan lyhyesti, puheenjohtaja. Me olemme tietoisia siitä, että on kyse kansainvälisestä sopimuksesta, eli palveluiden vapauttamisesta, ja se on väistämätöntä. Ja siinä on erityistä huomiota kiinnitettävä myös esimerkiksi tietosuojaan, avoimuuteen, ja jos ajatellaan julkisia palveluja Euroopassa, eli siihen täytyy erityistä huomiota kiinnittää. Voi tietenkin sitä polemisoidakin ja joskus se on huolestuttavaakin, mutta minä olen samaa mieltä edellisen kanssa, että tämä lausunto korostakoon nimenomaan muutakin kuin vain kielteisiä asioita. Pitäisi tuoda esillä myös jotain muuta. Olen ymmärtänyt niin, että tämä kansainvälinen sopimus on myös mahdollisuus. Eli todellakin myös mahdollisuus, koska et se on ehkä yksi tapa palveluiden kasvua viedä eteenpäin yksityisellä sektorilla ja antaa uutta pontta alueella, alueella ja paikallisilla tasoilla. Totta kai siellä on huolta, mutta ei pelkästään sitä mielestäni, tämä on ainakin minun vaatimaton mielipiteeni, niin ei aina kaikkia pidä kielteisesti nähdä, vaan päinvastoin, että mietitään, mitä hyötyä tästä voidaan irti saada. Ja, eli tarttua tähänkin mahdollisuuteen. Thank you. Kiitos. Herra Lyr Totesin jo, että olette lähettänyt kirjallisia tietoja, mutta ihan kiva kuulla teitä täällä suullisestikin. Kiitos. Hienoa olla täällä taas. Nyt puhun hieman eri sävyyn kuin varsinkin Rova Damato. Aion kiittää Rova vana hänen laatimastaan tekstistä ja ehdottaisin, että me laadimme todellakin lausunnon, koska alkuperän reaktioni koko lausunnon laatimiseen oli kysymys, miksi? Nyt kun olen pohtinut asiaa, huomaan kuinka kovin kiinnostuneita asiasta ollaan ja miten paljon väärin ymmärryksiä liittyy kauppasopimuksiin. Jatkuva vuoropuhelu on siksi tarpeellista ja avoimuus niin ikään. Ne ovat tärkeitä elementtejä tässä kaikessa. Tunnusta myöskin, kuinka tärkeää on poistaa kaupan esteitä, kun maailma pienenee, lähenee toinen yksi osa toista osaa. EU on maailman suurin viejä, palveluiden viejä. Kymmeniä miljoonia työpaikkoja on kyseessä Euroopassa palvelusektorista, kun puhutaan. Markkinoiden avaaminen palveluiden kohdalla tulee johtamaan kasvun ja työllisyyteen väijämättä. Nyt täytyy ottaa opiksi historiasta. Poiskarajan ihmiset ja veneen ihmiset ovat paremmassa asemassa kuin kanalaiset esimerkiksi. Tai amerikkalaiset tai Iso-Britannian tai Kalkomaiden kansalaiset eivät ole. Siihen on olemassa syynsä. Tisalla on mahdollisuus muuttua merkittäväksi sopimuksi. sopimukseksi 20 miljardia saattaa tulla lisää BKT EUlle. Tämä on kaksinkertainen hyöty suhteessa Kanadan sopimukseen. Menestynyt, menestyksekäs TISA voi olla hyväksi EUn yrityksille digitaalialalla, teleliikennealalla ja monella muullakin alalla, ja myöskin kun on kyse ympäristöpalveluista. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä siihen, miksi monet Isossa Britanniassa ylipäänsä ovat pystyneet kansamaan jäsenyyttä. Avoimuuden lisääminen voi lisätä EUn sisämarkkina-agendaa. Rova Reding jopa, intervalikunnan esittelijä, on aivan oikein todennut alustavassa asiakirjassaan, että vaikka maailmassa ei olekaan enää rajoja, siitä huolimatta sääntöjenkin täytyy olla rajattomia. Palvelukauppa on asia, jossa meillä on kaikkein eniten kasvupotentiaalia, mutta kaikkein eniten kaupan esteitä. ESR-ryhmä haluaa, että nämä raja-aidat kaadetaan, mutta samalla täytyy varmistaa, että normit pysyvät korkeina. Alue- ja paikallisviranomaisten täytyy jatkossakin pystyä päättämään julkisista palveluista haluamalla tavalla. Siksi me tuemme TISA-sopimuksen pyrkimystä parantaa normeja ja luoda avoimet, reilut kilpailuolosuhteet meidän yrityksimmille muualla. Siksi ESRn tarkistukset pyrkivät juuri tähän suuntaan tavalla, joka toivon mukaan mahdollistaa sen, että monet reiki-kollegat voivat tukea meidän tarkistuksiamme. Kiitos, kiitoksia kovasti. Näin voimme päättää keskustelun ja vielä muistuttaisin, että määräaikatarkistusten jättämisellä on 21. lokakuuta keskiviikko. Ja näin olemme käsitelleet kaikki aiheet esityslistalla. Nyt täytyy vielä hyväksyä koordinaattoreiden päätökset. Me tapasimme aikaisemmin tänään. Päätökset on myös toimitettu kaikille teistä. Onko teillä jotain huomautettavaa? Kelpaavatko herra Van Nistelrooy? Jos could have a glimpse at the text. Pystymme vain vilkaisemaan tätä tekstiä. Pari pientä huomiota sen perusteella. Ensinnäkin ettei syntyisi väärinkäsitystä. Suuset kysymykset ja kolme sellaista, sovittiin, on mainittuina päätöksissä. Hyvä niin. Niihin tuli myöskin päätösauselmat. Päätimme myöskin, että sovellamme astettain etenevää lähestymistapaa kolmas asia listalla – yksinkertaistaminen lokakuun kolmasta ysistunnossa ja sitten muut myöhemmin. Tämä haluaisin painottaa juuri tätä puolta niin ettei mitään värkästyksiä synny. Toinen seikka on päätös, jonka teemme esittelijän valitsemiseksi Kreikan osalta. Siis kyseessä on pysyvä esittelijä, niin ettei tässäkään ole mitään epäselvyyttä. Kyse ole tavanomaisesta esittelijästä, vaan erityisä tapauksesta. Erityinen päätös tässä tehtiin, ei kyse normaalista esittelijän nimittämisestä, vaan pysyvästä esittelijästä. Mikäli tämä nyt on selvillä, niin sitten kaikki oli muuten kunnossa koordinaattorien päätösten kohdalla. Okei, okay, okei. Okay. I, I just... Kiitos. No, suullisista kysymyksistä toteaisin, että olen minä jo allekirjoittanut nämä suulliset kysymykset No totta kai voidaan, järjestystä voidaan muuttaa, että ymmärrettäisiin, miten tärkeä yksinkertaistamisen aihe on. Ja totta kai muutamme tämän. Ja sitten pysyvästä esittelijästä panna merkintä. Näillä korjauksilla voimme hyväksyä nämä päätökset, onko jotain muuta asiaa, ei mitään muita asioita. Näin, tämän päivän perään enää. Minä olin odottavina, niin pitkää luettelua muista asioista. Eli seuraavan kerran me tapaamme torstaina 12. marraskuuta 9.12.30 ja iltana vielä 18.30. Puheenjohtaja kiittää myös tulkkeja avustaan tänä pitkänä päivänä. Päätän kokouksen.